Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. En usko, että kovinkaan moni on vielä ennättänyt paikalle tänne kokoukseen. Edustaja Sander te olette täällä poikkeus. No, siinä on vielä toinenkin jäsen. Hienoa, että tulitte paikalle. Nyt meppejä on jopa kaksi paikalla ja minä olen sitten kolmas täällä. Hienoa. Hyvin tämä alkaa. Ja olettehan tekin siellä. Neljä. Viisi. Hyvin paljon kollegoita on ennättynyt paikalle. Pyydän anteeksi. Loistavaa. We've got our rapporteur. Esittelijämme Edustaja Javor on myöskin paikalla. Aloittakaamme kohta yksi. Esityslistan hyväksyminen. Eli ei ole mitään kommentoitavaa. Esityslista voidaan hyväksyä mukisematta. Kiitoksia. Minulla ei mitään erityisiä ilmoituksia tänään. Korsopuolinta ilmoitukset, sitten pöytäkirjat ja niiden hyväksyminen. 11. ja 12. heinäkuuta 2016 ja 5. syyskuuta 2016 pidettiin kokousten pöytäkirjatta on toimitettu. Onko teillä mitään huomiota niihin? Ei ilmeisestikään ole. Kiitoksia paljon. you the, the title, which is very long. Otsikko on kovin pitkä. Tähän menee minuutti, minkä mä tämän luen. Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasut päästöjen vähennykset jäsenvaltioissa vuosina 2021-2030 joustavaa energiaunia varten ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi, meistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedosta raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen EU-numero 525 kautta 2013 muuttaminen. To climate change. Dear Benedek. Arvon Benedek, otsikko oli hyvin pitkä, niin pitkä, että sinä onnistuit ilmaantumaan ilmestymään paikalle tänne Itävaliokunnan kokoukseen. Totesin, että lokakuussa 2014 EUn päättäjät määrittelivät sitovat kokoiluta koskevat päästörajoitustavoitteet. Ja tavoitteena on 40 prosentin päästövähennys verrattuna vuoteen 1990. Joillakin aloilla, kuten tiedätte, on poikkeus. Niitä ei ole otettu mukaan tähän päästöjärjestelmään. Ne täytyy vähentää päästöjä 30 prosentilla. Ne eivät kuulu päästökauppajärjestelmään. Täten pystytään pääsemään kokonaistavoitteeseen. Esotettu, ehdotettu asetus muuttaa tämän sitoviksi kasvihuonekaasupäästövähennystavoitteeksi kaikille jäsenvaltioille vuoteen 2030 mennessä. Perustana on tiukkuus, kustannustehokkuus sekä ympäristön koskemattomuus. Vastuuvaliokunta-asiassa on tietystikin ympäristövaliokunta. Ympäristövaliokunnan esittelijä on kollegamme Kerben Jan Gerbrandi alderyhmästä, Hän on myöskin ITRE-valiokunnan jäsen, varajäsen, korjaa Joten nyt voimme keskustella myöskin ITRE-valiokunnan pääsittelijän kanssa asiasta. Nyt sitten itse keskustelun. Pyytäisin nyt ensin, että esittelijämme kollega Benedek Javor, joka edustaa valiokunnassa GUE-ryhmää, sanoi puheenjohtaja. Hän voi kertoa, mitä meillä tähän asiasta on. Kiitoksia. Edustan vihreitä kylläkin, mutta kuitenkin Kiitoksia. Jos on ympäristöstä kyse, niin totta kai te olette vihreä. Vaikka olisitte Guessakin, niin silti olisitte erittäin vihreä on tietysti tärkeää saavuttaa jotakin edistystä ilmastokysymyksissä, eikä suinkaan se, että kuka kuuluu mihinkin ryhmään. Ja toivon, että työ varjoesittelyiden kanssa nyt jatkuu tämän lähestymintavan mukaisesti. Kiitoksia tästä alustuksesta. Ja että odotitte, että tulin, anteeksi minulla oli hiukan hankala iltapäivä tässä muiden valiokuntienkin suhteen. Niitä on samaan aikaan siis käynnissä. Niin kuin aivan täydellisesti kuvailitte, tässä laaditaan lausunto ympäristövaliokunnalle, joka on vastuuvaliokunta. Tässä on kuitenkin tärkeitä asioita, jotka ovat myöskin tärkeitä teollisuusvaliokunnan jäsenille ottaa esille ja näin vaikuttaa tähän taakanjakoasetukseen, jonka voimme saavuttaa yhteistyössä ympäristövaliokunnan ja komission kanssa. Totta kai kun komissio esitti oman ehdotuksensa. He yrittivät ottaa huomioon Pariisin, huomioon sen kehityksen ja myöskin ne toimet, jotka meidän täytyy Pariisin tavoitteiden suhteen tässä saada käyntiin. Pyydän anteeksi. Kenties meidän täytyy nyt muuttaa hieman kanavien järjestystä, koska kanavan kaksi pitäisi olla englanti. Tämä tuntuu ainakin ongelma tulkkauksessa kanavalla kaksi vaikuttaa olevan eri kieli, ei englanti, mutta voitte siitä huolimatta puhua äidinkieltänne kanavalle nolla. Olkaa hyvä. No, jatkan mielelläni englanniksi koska useimmille ihmisille on ehkä helpompi seurata englantia kuin kaunista Unkaria. Niin. No niin, meidän täytyy täyttää Pariisin sopimuksen tavoitteet. Komission ehdotus osittain kattaa nämä tarpeet ja vaatimukset, mutta meidän täytyy kuitenkin mielestäni lisätä kunnianhimoa Euroopan ilmasto- ja energiapakettien ja tavoitteiden osalta, jotta voimme päästä tähän 1,5 asteen tavoitteeseen, josta sovittiin Pariisin sopimuksessa. No, tietysti se, mistä voimme sopia varjoesittelijöiden kanssa – tämä selkenee myöhemmässä vaiheessa, mutta haluaisin siis ottaa tässä muutaman tärkeän asian esille, jossa tarvitsemme yhteistyötä täällä ITRE-valiokunnassa. Ensinnäkin, kun ajatellaan sitä tosiasiaa, että kasvihuonekaasupäästöjen uskotaan vähenevän 2016-2020, niin komission ehdotus tässä muodossa tarjoaa mahdollisuuden hiilibudjetin tarpeettoman nostamisen ja tämä. Tässä tarvittaisiin tätä varhaista lähestymistapaa meidän täytyy myöskin varmistaa, että emme palkitse sellaisia valtioita, jotka eivät näihin tavoitteisiin pääse. Meidän täytyy myöskin kiinnittää huomiota yksittäisten jäsenvaltioiden ponnisteluihin. Komission ehdotuksen mukaan pidän hyvänä myöskin eh, näitä, että pitäisi peruuttaa nämä aikaisemmat saavutukset ennen vuotta 2020, eikä mm, myöskin eh, tässä puhutaan 1,5 miljardista tonnista vuoteen 2020 mennessä, joten näitä ei pitäisi jättää täysin markkinoille. Mitä tulee joustavuusmekanismiin, tätä tarvitaan todellakin, kun ajatellaan eh, siirtymistä EU-ssa. Meidän täytyy samankaisesti varmistaa, että emme lue uusia puoleja, joten joustavuusmekanismi sen on todellakin tarkoitus auttaa jäsenvaltioita päästä tavoitteisiin ja vaatimuksiin, mutta meidän täytyy välttää, että joudumme sellaiseen tilanteeseen, että jäsenvaltiot voivat välttää taakanjakoasetuksen tavoitteiden pääsyn. Tässä lausuntoluonnoksessa niin pyydän, että myöskin aikaisemmin tarkistetaan vaatimusten mukaisuus. Tiedämme, että mikä on tärkeää EU sääntelyssä on se, että ei ainoastaan tätä sääntelyä itsessään luoda, vaan että täytyy myöskin tarkastella, miten se täytäntöön pannaan. Meidän täytyy valvoa sitä, miten jäsenvaltiot noudattavat EUn asetuksia. Me tarvitsemme tarkastelumekanismin, jotta voimme reagoida ajoissa ongelmiin ja tämä uusi vaatimusten mukaisuustarkastus olisi 2027, niin tämä oli siis komission ehdotus, ja se ei, ei anna jäsenvaltioille mahdollisuutta lisätä toimenpiteitä, jotta tavoitteisiin päästään, joten pyydän, että, että vuosittain tarkistettaisiin vaatimusten mukaisuus näiden projektioiden ja myöskin toimenpiteiden osalta, että tämä ei tarkoittaisi mitään lisää taakkaa hallinnon osalta, ja tämä on tärkeää, kun ajatellaan näitä vuosittaisia tarkistuksia. Ja sitten on myöskin muita tärkeitä asioita, mistä käymme keskustelua varjoesittelijöiden kanssa neuvottelumme aikana, mutta nämä ovat kenties kaikkein tärkeimmät haasteet parlamentille esittää komissiolle, että meillä on taakanjako sääntelyä, joka on riittävän kunnianhimoinen ja myöskin energiatehokkuuspolitiikkaa, jotka, joiden pitäisi sopia Pariisin sopimukseen. Ja täytyy myöskin pitää mielessä arktisten vesien sokeravat tulokset, mikä osoittaa, että meidän täytyy saada mahdollisimman nopeaa ja tehokasta sääntelyä aikaiseksi, jotta voimme taistella ilmastonmuutosta vastaan. Jos emme tee tätä, niin tässä nyt on mahdollisuus siihen, että maailman ilmastojärjestelmä romahtaa. Joten toivon, että varjoesittelijöiden kanssa me voimme lopulta saada aikaiseksi lausunnon ITRE-valiokunnassa, joka auttaa ympäristövaliokuntaa vaikuttamaan tähän komission ehdotukseen sillä tapaa, että se auttaa Euroopan parlamentin ja Euroopan unionia saamaan hyvän taakanjakoasetuksen niin, että voidaan tehokkaasti taistella ilmastonmuutosta vastaan. Kiitos paljon. It was more time for you. Um, now it is um, Noin. Varmaankin nyt sait hieman enemmän puheaikaa kuin yleensä. Seuraavaksi Rova Kumpula Natren sijais. Rova Kumpula Natre. Eli Simona on jumissa lentokentällä Italiassa. Kyseessä on tärkeä askel eurooppalaisessa strategiassa, kun siirrymme vähähiiliseen talouteen. Lähipäivien aikaan Envi äänestää päästökauppajärjestelmästä ja me annamme valiokuntana panoksemme näihin vähähiilisyystavoitteisiin muilla kuin päästökauppaan kuuluvilla aloilla. Puhumme pienteollisuudesta, liikenteestä, rakennuksista, maataloudesta ja myös jätteiden hoidosta. Tarkoituksella Tarkoitus on pyrkiä 30 prosentin vähennykseen verrattuna vuoteen 2005. Tämä on yleistavoite, jossa huomioidaan teollisuus ja kestävyys, tämä ei ole mikään vaihtoehto. SD tätä pakollista tavoitetta tukee vahvasti. Meidän on totta kai huomioitava talousvaikutukset, joita tällä on maailmanlaajuisesti. Tämä on kuitenkin meille myös tilaisuus, jota emme voi jättää käyttämättä. Vaikutuksia on myös liikennealalle, polttoaineiden saatavuuteen, energiatehokkuuteen, eikä pidä unohtaa myöskään tuotesuunnittelua. Täytyy keskittyä raaka-aineiden saatavuuteen hallintoon ja kehittää kiertotalousmallia. Tämä on kehittyvä prosessi. Tämä on haaste, johon on tartuttava. Tätä pakollista ratkaisua on helpotettava käytännönläheisellä, pitkäkatseisella ehdotuksella. Lainsäädännössä meillä on hyvin paljon käsiteltävää. Päästökauppa, taakanjako, kiertotalous, komissiosta tulee nyt paljon ehdotuksia tässä uudessa talvipaketissa. Taakanjaon suhteen parlamentissa voimme lisätä solidaarisuuden ja tehdä ehdotuksesta johdonmukaisemman. Kaksi tärkeää aspektia haluaisin nostaa mieliin. Komission ehdotus on osittain varsin kunnianhimoinen, kun ajatellaan joustomekanismia. Aivan niin kuin esittelijäkin totesi, sitten täytyisi analysoida syvällisemmin tämän uuden joustavuuden vaikutukset. Eli meillä on tämä LULUCF ja toisaalta päästökauppa ja ne, niiden yhteisvaikutus. Tämähän ulottuu aina vuoteen 2050. EU on Pariisin mukaisesti ryhdyttävä myös lisätoimiin. Toinen tärkeä ulottuvuus on reiluus. Reiluutta tässä ehdotuksessa on tulkittava, analysoitava ennen kaikkea tavoitteiden jaon suhteen. Siinä on kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin joustomekanismi eh, on epätasaisesti, epäsymmetrisesti jakautunut ja toisaalta 2020 eh, vuoden jälkeisen kauden tavoitteet. On aivan oikein ottaa huomioon erityispiirteet jäsenvaltioissa mutta niiden tulisi olla tasapainossa, jotta jäsenvaltiot todella voivat ryhtyä toimiin. Kiitos. On behalf of ALDE. ALDE nimissä pyytän, että edustaja Punchet nyt pitää puheenvuoronsa. Olkaa hyvä. El texto. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kun tarkastan tätä tekstiä, Creo que es absolutamente imprescindible que el Parlamento imprima mayor ambición. Kun tarkastetaan tekstiä, niin vaikuttaa se, että komissio parlamentin puolella on enemmän kuin ilman vähentää kasvihuonekaasupäästöjä suhteessa Pariisin sopimukseen. Tekstissä on joitakin ristiriitaisuuksia, vaikka me taistelisimmekin sen puolesta, että estämme ilmastonmuutosta marginaalia tai joustoa on hyvin vähän, kun tarkastetaan prosenttiosuuksia eri maiden kohdalla. Ja onko tämä sitten tasapainossa? Tasapaino vaikea saada aikaan, koska lähtökohta on erittäin monimutkainen ja hankala. Meidän täytyy tehdä kaikki voi, voitavamme, jotta voimme parantaa tilannetta jatkossa, mutta vaikuttaa siltä, että vain vähän neuvottelumarginaaleja enää on. Kuinka Maatalous on yksi niitä alueita, joilla voidaan saada aikaan parannusta. Energiasiirtymän yhteydessä on maataloutta ei pidä unohtaa. Sen rooli täytyy ottaa huomioon, kun pyritään vähentämään päästöjä ja lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Komission vaikutusarvioissa esimerkiksi vaikuttaa siltä, että jatkossa maataloussektorin päästöt kasvavat joten ei pidä unohtaa maantaloutta ja sen vaikutusta, eikä myöskään muita sektoreita. Maataloudenkin puolella täytyy pyrkiä vähentämään päästöjä. Maataloussektorilla tähän päästään ilman, että tehokkuus tästä kärsii. Esimerkiksi kun siirrytään perinteisistä maatalousmenetelmistä luomuviljelyyn, tämä jo osaltaan tarkoittaa sitä, että torjunta-aineita ja lannoitteita voidaan käyttää sitten vähemmän. Komission ehdotuksessa ajatuksena on varmistaa riittävä joustavuus. Esimerkiksi metsi, metsien istuttamisen myötä metsän tasapainota tilannetta. Tämä ei saa kuitenkaan johtaa porsareikiin eikä tehottomiin järjestelmiin. Esimerkiksi kun on kyse metsäpaloista tai muun tyyppisistä katastrofeista, ne saattavat tuhota istuttuja metsiä. Silloin tätä tasapainottavaa vaikutusta on vähemmän. Asiakas täytyy tehdä selväksi, minkälaisia takuita on näille uusille me- metsitetyille alueille. Kuinka pitkään niiden täytyy olla pysyä metsitettyinä, koska muuten tämä on hieman hankala asia. Sitten kuinka vähennetään byrokratiaa. Jotta byrokratian vähentämiseen päästään, täytyy lyhentää tätä uuden tarkastelujaksoa. Pitäisikö vähe- uuden tarkastelun tehdä kerran vuodessa vai kerran viidessä vuodessa? Byrokratian vähentämiseksi pikemminkin harvemmin. Mikäli arviota ei tehdä joka vuosi, ei välttämättä voida kuitenkaan reagoida, mikäli jäsenvaltiossa ilmenee ongelmia. Vähintäänkin täytyy tehdä joka toinen vuosi tämä arvio. Kollega Bentsen. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Herra Sankeli ei tänään päässyt tänne ja korvaan hänet. On tärkeää, että EU on johtavassa asemassa ilmastokysymyksissä ja meidän täytyy myöskin täyttää Pariisin sopimuksen tavoitteet. Ja siihen tarvitaan konkreettisia poliittisia toimia. Pitää saada aikaiseksi tasapainoa sitoumustemme, ilmastonmuutossitoumustemme ja eri jäsenvaltioiden talouksien tasapainon välillä, ja tämä on haaste, ja sen täytyy olla myöskin hyvänä pohjana, mistä lähdemme liikkeelle. Tässä saadaan aikaiseksi hyvä tasapaino oikeudenmukaisuuden, kustannustehokkuuden välille, ja olisi tärkeää myöskin saada joustavuutta ja intensifioida toimenpiteiden tässä tarvitaan uutta uutta joustoa olemassa olevan välille ja myöskin äh, päästökauppaa päästöoikeuksia LULUCFn osalta. LULUCF on tärkeä varsinkin sellaisille maille, äh, joissa on äh, tässä päästösekoituksessa paljon maataloutta mukana. Kun ajatellaan kestävää maan käyttöä ja metsätaloutta, nämä ovat äärimmäisen tärkeitä hiilen sitomisessa. Eri hallitukset ovat jo ryhtyneet kunnianhimoisiin metsittämistoimenpiteisiin, jotta hiilen taso saadaan alhaisemmaksi. Myöskin hiilivuoto täytyy voida sitoa. On tärkeää, että päästökauppajärjestelmä ja ei-päästökauppajärjestelmä ovat, niiden pitäisi olla täydentäviä niin, että saamme vuoteen 2030 mennessä 40 prosentin päästövähennyksen. Nämä ehdotukset tarjoavat kustannustehokkaita toimia ja varmistavat, että järjestelmä on oikeudenmukainen. Kun ajatellaan 2031 ja niitä haasteita, joita tietyillä jäsenvaltioilla on liittyen 2020 haasteisiin, jotka ovat olleet taloudellisessa ahdingossa. Tämä täytyy ottaa huomioon, mutta kuitenkin tämän kautta voidaan myöskin varmistaa, että kustannustehokkaita päästövähennyksiä saadaan aikaan ei ETS-järjestelmässä. Kiitos. Sen Sitten komission nimissä puhuu ilmastoasioista, ilmastonmuutosasiasta vastaavan pääosaston johtaja Artur Runge Metzger. Thank you very much um, for inviting me, uh, and I think I can... Kiitos kutsusta. Minäkin voin puhua hyvin lyhyesti. Kaikilla varmaan on ollut aikaa perehtyä ehdotukseen ja luonnollisesti kiitämme niitä, jotka pitivät komission ehdotusta tasapainoisena, kun ajatellaan kustannustehokkuutta, reiluutta ja myös ympäristönäkökulmia. näkökulmia Kenties jokunen kommentti täsmällisemmistä kysymyksistä. Rauhoittelen kollegaa siitä, että kun ajatellaan ylisuoriutumista verrattuna edelliseen kauteen, niin tässä ei ole minkäänlaista siirtoa äh, oletettuna. Eli neuvosto ei pyytänyt tähän muutosta. Ja komission puolelta emme katso, että mikään jäsenvaltioista ei pääsisi 2020 vuonna tavoitteisiinsa. Sehän voisi olla hyvin kallista. Meillä on jo olemassa mekanismi tämän välttämiseksi, jota aiomme jatkossakin hyödyntää. Joustavuuden osalta ja tasapainosta katsomme, että tässä ei minkäänlaisia aukkokohtia synny. Komissio on ollut varsin varovainen ja konservatiivinen lähestymistavassaan me haluamme siirtyä sellaiseen järjestelmään, joka on virtaviivainen, jossa on vähemmän hallintotaakkaa jäsenvaltioille ja myös komissiolle. Näin ollen ehdotamme sekä mm, kovia että myös pehmeitä toimia. Joka vuosi tarkistamme sen, ovatko jäsenvaltiot oikealla reitillä kohti tavoitteita, mutta joka vuosi emme tietenkään jäsenvaltioita vie tuomioistuimeen, jos tavoitteisiin ei päästä. Kuitenkin energiaunionin tilas puheessamme totta kai tästä muistuttelemme, mutta voipa olla, että aika ajoin sitten tuomioistuimeenkin päädytään ja silloin turvaudumme näihin tiukkoihin toimiin. Näin on mahdollista myös varmistaa, että joustavuus, jota LULUCFssä myönnetään ja joka voidaan vasta viiden vuoden kauden jälkeen määritellä, tätä kautta voidaan sitten vuositasolla toimia, muutoin näin maataloudessa olisi mahdotonta toimia. On sitten laittomat metsänhakkuut, jotka mainittiin. Ehdotus ei tietenkään kata metsäalan päästöjä. Tästä ehdotuksesta tänään myöhemmin keskustellaan kello 17 alkaen. Tarkoitus on varmistaa, että jos metsiä hakataan, niin tämäkin huomioidaan sitten unionin taseessa. Sitten vielä yksi kommentti, jonka mukaan tässä jätetään maanviljelys ikään kuin järjestelmän ulkopuolelle tai päästetään liian vähällä. Se ei pidä paikkaansa. Maanviljelyksessä on myöskin päästöjä vähennettävä taakanjakosopimuksen mukaisesti ja siitä se, se, se tällä ehdotuksella pyritään juuri varmistamaan. Me haluamme viljelijöille antaa mahdollisuuden perehtyä myös päästövähennysmahdollisuuksiin LULUCF-alueilla. Heillä on siis enemmän valinnanvaraa verrattuna tämänpäiväiseen tilanteeseen niin, että voidaan valita, ovatko väestövähennykset LULUCF-aloilla vai muilla aloilla. Mutta tarkoituksena ei ole jättää mitään alaa taloudesta ikään kuin tämän ulkopuolelle. Kaikkien on oma kortensa kannettava kekoon. Kiitos. Kiitoksia paljon herra johtaja näistä huomioista. Sitten keskustelun päätteeksi vielä esittelijän Benedek Javor voi esittää puheenvuoron. Aluksi puhutte seitsemän ja puoli minuuttia, joten nyt on parempi puhua sitten vain puoli minuuttia, mikäli se vaan mitenkään käy. Seitsemän ja puoli minuuttia on suorastaan ennätysaika. Kiitoksia, voin puhua vain 30 sekuntia tämä käy. Olisin kiittää varjoesittelyitä heidän panoksestaan ja myöskin komission selvityksestä. Näin edelleenkin vielä parantamisen varaa, kun katson tätä ehdotusta. Teemme yhteistyötä varjoesittelyjen kanssa, jota parannusta todellakin saadaan aikaan vielä valiokunnan työssä. Ja uskon, että hyvän lopputuloksen tästä päästään yhteistuumin. Ei pelkästään ajoituksen suhteen. Se meni ihan nappiin. Kiitoksia paljon. Siirtykäämme nyt sitten aikatauluun. Lausuntoluonnosta käsitellään 12. tammikuuta äänestys Itressä 23. maaliskuuta ja tällä välin todennäköisesti tulee tarkistuksia. Envi äänestää 29. toukokuuta. Jääkätalu on varmaan kunnossa. Meidän täytyy saada tämä asia hoidettua vähintäänkin kahta kuukautta ennen vastuuvaliokunnan ympäristövaliokunnan äänestystä, että voimme siihen vaikuttaa jotenkin. Sitten siirrymme kohtaan viisi. Sähköistä hallintoa koskeva EUn toimintasuunnitelma 2016-2020. Esittelijämme on Angelika Mlinar. Hän edustaa ALDE-ryhmää, mutta myöskin ITRE-valiokuntaa kokonaisuudessa. Komissio julkaisi tiedonannon huhtikuussa 2016 puolisen vuotta sitten. Kyse on EUn sähköistä koskevasta toimintasuunnitelmasta 2016-2020. Siinä noudatellaan aiempaa toimintasuunnitelmaa kaudella 2011-2015. Eli kyse on viisivuotiskaudesta. Sisämarkkinavaliokunta IMKO on vastuuvaliokunta joka laatii parlamenttia varten valiokunta-aloitteisen mietinnön. ITRA tekee yhteistyötä IMKon kanssa työjärjestyksen artiklan 54 nojalla. Kyse on yhteistyömenettelystä. Meillä on joitakin erityisoikeuksia tiettyyn tärkeiden seikkojen kohdalla tuon artiklan nojalla. Nyt on kyse ensimmäisestä ITRE-valiokunnan keskustelusta tästä aiheesta. Nyt sallinette, että Angelika aloittaa tämän keskustelun, ole hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluan sanoa, että olen erittäin iloinen, että tämä keskustelu käydään tästä aiheesta tänään. Todellakin odotan yhteistyötä varjoesittelyjen kanssa asian parissa ja niin kuin puheenjohtaja totesi, meillä on yksinomainen toimivaltuus tässä tämän lausunnon osalta. Sähköinen hallinto on tärkeä elementti digitaalisessa yhtenäismarkkinoissa ja pystytään toimimaan tehokkaammin, vähentämään kuluja myöskin yrityksille ja kansalaisille. Aiheesta voi sanoa paljonkin, mutta haluaisin tässä vain ottaa muutaman asian esille. Ja sitten mielelläni kuulen, mitä kollegat haluavat asiasta sanoa. Pidän erittäin hyvänä tätä tiedonantoa ja toimintasuunnitelmaa, jonka komissio on esittänyt. Hyvin paljon on tehty EUn tasolla, jotta voitaisiin helpottaa hallintojen sähköistä siirtymistä, kun ajatellaan e-hankinto ja isat väline ovat vain sellaisia tiettyjä osa-alueita, missä on jo saatu helpotusta yksinkertaistusta kansalaisille ja helpotusta valtioille. Tässä tarvitaan myöskin lisää vaikutusten arviointa yhteen toimivuuden osalta. Pidän tätä hyvällä. Meidän täytyy luoda selkeä, johdonmukainen eurooppalainen rakenne ja saada parempaa täytäntöönpanoa aikaiseksi jäsenvaltioiden taholla. Tarvitaan pitää ottaa huomioon paremmin uudet ICT-teknologiat, kun kyse on yhteen toimivuudesta. Komissio tukee niin ikään yhteen toimivuutta jäsenvaltioiden IKT-standardejen luomisessa julkisten hankintojen osalta kuitenkin, jotta voidaan varmistaa pitkän aikavälin toimivat puitteistot sähköiseen hallintoon siirtymisessä mielestäni meidän täytyy tehdä näistä vedenpitäviä tulevaisuuden osalta. Tästä syystä tarvitaan yksinkertaistamista ja joustavuutta. Tässä teknologiset trendit muuttuvat, esimerkiksi pilvi, pilvipalvelut täytyy ottaa huomioon. Avoimuus on myöskin tärkeää tässä. Avoin data palveluissa auttaa uusien ratkaisujen kehittämisessä. Kuitenkin totta kai täytyy tietosuoja ja ihmisten yksityisyys ottaa huomioon. Nyt eräs toinen tärkeä asia on päivittää sähköisen hallinnon palvelut kansalaisten osalta. Tämä on liian alhaisella tasolla. Me tarvitsemme ihmisystävällisemmän lähestymistavan. Komissio suunnittelee tässä, että sen se tarjoaa omia palveluitaan enemmän sidosryhmille ja ihmisille. Tässä olisi mukana sähköiset allekirjoitukset, laskutukset ja kaikki tiedot omilta verkkosivuilta. Mielestäni myöskin muut toimielimet, kuten parlamentti, voisivat olla enemmän sähköisen hallintosiirtymisen eturintamassa. Meidän ei kuitenkaan tulisi unohtaa, että tässä on tietyt en, ennakkoehdot, jotka täytyy täyttää ennen niin kuin toimenpiteisiin voi ryhtyä. Tähän liittyy infrastruktuuri, laatu ja tiedon avoimuus, yhteen toimivuus ja tiedon turvallisuus, joten meidän täytyy varmistaa, että nämä kaikki toimivat ja ovat käytössä jäsenvaltioissa. Meillä on tässä mahdollisuus kehittää palveluja, jotta kansalaiset ja yritykset voivat toimia paremmin yhdessä, käyttää hallinnon tietoa ja myöskin käyttää uusia teknologioita tehokkaammin hyväkseen. Meidän tulisi myöskin käyttää tämä tilaisuus hyväksemme. Todella mielelläni odotan kollegoiden kommentteja. Kiitos. And, um on behalf of EPP. Seuraavaksi kansanpuolen nimessä edustaja Zander. Olkaa hyvä. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Sähköinen hallinta tarjoaa meille huomattavat mahdollisuudet, jonka kautta voimme toisaalta kansalaisten ja yritysten välisiä yhteyksiä ja toisaalta taas äh, hallinnon välisiä yhteyksiä parantaa. Julkiset sähköiset palvelut säästävät meiltä kaikilta aikaa ja rahaa ja myös lisäävät tehokkuutta ja avoimuutta. Tämä mahdollistaa myös sen, että byrokratiaa hallinnossa voidaan vähentää. Ja tämä on erityisen tärkeää yrityksille ja aivan erityisesti pekoyrityksille. Tuen näin ollen komission pyrkimyksiä ja sen toimintasuunnitelmaa, joka menee aivan oikeaan suuntaan. Me tarvitsemme eurooppalaista yhteistyötä, jotta voimme varmistaa yhteen toimivuuden myös vajat ylittävästi. Voi myös yhtyä toimintasuunnitelman alakohtiin, eli yhden luukun tavoite, yhteen toimivuus, rajat ylittävyys, avoin data, julkiset hankinnat sähköisesti ja niin edelleen. Täytyy myös olla resursseja näiden tavoitteiden tukena. Neljä kommenttia tästä. Ensinnäkin luottamus on menestyksen tärkein osatekijä. Yritysten ja yksittäisten henkilöiden on voitava luottaa hallintoon ja sen kykyyn suojella digitaalisia tietoja ja henkilötietoja. Toinen tärkeä seikka on osallistavuus. Sähköinen hallinto ei voi eh, syrjäyttää täysin konkreettista hallintoa, esimerkiksi maaseutu, alueilla, jossa asuu esimerkiksi paljon vanhuksia tai vammaisia ihmisiä, taikka sitten kun ajattelemme ihmisiä, jotka eivät ole vielä digitaalisesti taitavia, niin täytyy olla myös palveluita konkreettisella tasolla, jotta digitaalisuudesta ei, digitaalisuudesta ei tule lisäestettä. Sähköisten palvelujen on myös keskityttävä käyttäjien tarpeisiin niin, että ne ovat helppokäyttöisiä, joustavia ja nopeita. Ja neljänneksi haluaisin todeta, että aivan niin kuin kollega totesi, EUn toimielinten tulisi näyttää esimerkkiä. Kenties voisimme lähteä liikkeelle siitä, että internetsivut, toimielinten internetsivut toimisivat eri unionin työkielillä – Tänä päivänähän kaikki tiedot ovat englannin kielellä ja jos äh, ajatellaan kansalaisia, he eivät kaikki suinkaan osaa englantia. Tässä meillä on vielä lisätyötä, joka pitäisi tehdä. Minä itse odotan jo kärsimättömänä kollega Milnarin tekemään lausuntoa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia hyvin paljon kollega tästä lausumasta. Nyt sitten SND-ryhmän nimissä puhuu edustaja Zorinio. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Varjo esittelijänä voin todeta, että voitte luottaa minun ja minun ryhmäni yhteistyöhalukkuuteen tässä asiassa. Muutama pohdinta vain, jotka liittyvät tähän toimintasuunnitelmaan ja siihen, miten se nivoutuu muihin digitaalialan aloitteisiin. Euroopan unessa ollaan käymässä läpi hyvin vaikeaa aikakautta. Meidän täytyy nyt varmistaa, että ne perustuu humanistisille arvoille, ihmisoikeuksille ja demokratian arvoille ja osallistumiselle. Nämä arvot ovat joutuneet. Tämä arvo tarvitsee hyvin paljon vaihtoehtoja, mahdollisuuksia luoda eurooppalainen digitaalinen identiteetti, jotta voimme tällä erottua muista toimivuus, kun on kyse julkisista palveluista, on erittäin tärkeä asia. Tätä varten olemassa yhteisiä foorumeja, jotka mahdollistavat tietojen jaon. Ja teknologia kehittyy hyvin nopeasti, jatkuvasti. Ja siellä saadaan lisäarvoa. Mutta tiettyä vastaakosto on kuitenkin esiintynyt, koska välttämättä ei haluta ottaa käyttöön järjestelmiä, jotka sitten yhtäkkiä ovat saman tien miltei jo vanhentuneita. Asiakirjassa perustana on filosofia, joka täytyy ottaa huomioon, kun kehitetään esimerkiksi eh, unionin wifi, langaton, langattoman unionin ajatusta, langaton wifi ajatusta. Kaikki, jotka työstävät tätä tekstiä, toivon mukaan noudattavat tätä periaatetta monilla tasolla, sillä mikäli haluamme avointa ja hallintoa, me tarvitsemme digitaalista identiteettiä. henkilö voi todistaa, kuka hän on toimissaan internetissä. Meidän täytyy toimia kansallisten etujen mukaisesti ja tämä on se periaate, jota meidän täytyy no, kunnioittaa silloin, kun kun käymme läpi tätä digitaalista vallankumousta. Mr. Raimond, The Greens. Seuraavaksi vihreiden edustaja, olkaa hyvä. Um, der Bericht... Kiitoksia puheenjohtajan. Tämä, tässä aiheessa mennään aivan oikeaan suuntaan. Ja mielestäni voimme tässä hyvin paljon vaikuttaa asioihin tämän mietinnön osalta. Haluaisin tässä ottaa kolme asiaa esille. Euroopan tasolla minulla on sellainen vaikutelma, että parlamenttikomissio ja myöskin neuvosto ovat tässä eturintamassa tietokysymyksissä ja tällaisessa julkisessa avoimuudessa. Totta kai tätä voi vielä parantaa, mutta meidän pitäisi kuitenkin todeta, että Euroopan tasolla tässä on jo tehty aika paljon. Suuri ongelmakenttä ovat tietysti jäsenvaltiot, ja missä kyse on kansallisista kompetensseista, koska siellä käytetään täysin erilaisia järjestelmiä, vaatimukset ovat täysin erilaiset ja myöskin tiedot, joita kerätään, ovat osittain täysin erilaiset. Meidän Euroopan parlamenttina pitäisi myöskin vaatia, että saataisiin mahdollisimman pitkään yhtenäistettyä tätä myöskin pitkällä aikavälillä jos Euroopan tässä tulisi kasvaa enemmän yhteen, niin sen pitäisi myöskin helpottaa sitten kansalaisten eh, toimintaa. No, tässä komissio selkeästi painottaa yritysten merkitystä. Tämä on tärkeää eh, tukea niitä, mutta eh, meidän täytyy totta kai myöskin pitää mielessä, että kyse on kansalaisista, jotta esimerkiksi nämä hallinnolliset asiat, kun olen naapurimaassa ja siellä menen viranomaisten pakeille, niin ei tässä pitäisi puhua ainoastaan tietystä asioista, vaan koko hallinnon alasta. Ja tähän kiinnitän erityisesti huomiota. Kiitos. Um. Kiitoksia. Kuen edustaja Kolicek, joka on paljon puheenjohtaja myöskin. Olkaa hyvä. Měl bych několik jednoduchých poznámek. Za prvé. Kiitos. Minulla olisi useampia kommentteja. Ensinnäkin Minusta on hyvä ajatus yhdistää ne rekisterit, joita EU:ssa meillä on tarkoituksena käyttää. Joskus tämä onnistuu, esimerkiksi karttojen osalta. Sitten taas, kun ajattelemme vaikkapa ajokortteja, kadonneita ajokortteja ja muita sen tyyppisiä rekistereitä ja vaikkapa kiinteistörekistereitä, niin en ole nyt aivan varma, ovatko nämä rekisterit yhteydessä toinen toisiinsa. Käsite kuitenkin sinällään on hyvä. Aivan niin kuin ranskalainen kollegamme sanoi, niin kaikki ihmiset eivät käytä tietotekniikkaa, erityisesti vanhukset. Minä pidän itseäni hieman vanhempana, kyllä minä nyt tietokoneita käytän. Ja puheenjohtajakin todennäköisesti. Mutta me puhumme tällaisesta checkpoint käsitteestä. Te toki olette ollut mukana politiikassa pitkään, mutta ette te vanhempi ole. Me puhumme siis tällaisista yhteyspisteistä, checkpointeista, jonka kautta voi löytää ja etsiä kaikkia asiakirjoja. Ja tällainen käsite nyt laajenee. Minusta se on aika lailla hyvä käsite, jota voitaisiin laajentaa myös koko unioniin voidaanko sitä sitten noudattaa myös rajat ylittävästi, niin siitä juuri onkin kysymys. Luonnollisesti täytyy muistaa myös kielihaasteet. Ja sitten yhteen toimivuus, sekin on aivan oleellisen tärkeää. Wifi unionissa tämäkin olisi oikein hyvä yhteinen formaatti, mutta entäpä sitten kattavuus, kenttä, en kun ajattelen Tsekin tasavaltaa ja viime vuosien tapahtumia, niin meillä on siellä ihan valtavia aukkoja. Jopa pääreittien varrella on, on ongelmia wifi-signaalin ulottuvuudessa, katteessa. Eli on ihan hieno ajatus yhdistää rekistereitä ja toisaalta taas täytyy varmistaa, että koko alueella on saatavuus taattu. Thank you very much, colleague. Kiitoksia, arvon kollega. Haluaako joku muu vielä esittää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitos. Aivan lyhyesti on tärkeää, että tämmöistä sähköistä hallintoa tehdään, vaikka hallinto kuulostaa aina vähän etäiseltä, niin pidän itse tärkeänä, että pystymme konkretisoimaan jollain lailla Euroopan sisämarkkinoilla, koska ihmiset eivät mene aamuisin työmarkkinoille vaan töihin, eivätkä he aina puhu vain näistä sisämarkkinan eduista katsellen, onko yrityksillä mahdollisuus toimia. Tässä on konkreettinen hyvä aloite tämä Single Digital Gateway PK-yrityksille yritettäisiin pilotin kautta katsoa, että kerran annetut tiedot yhteen maahan riittäisivät silloin, kun on kyse monen EU-maan yhteisestä työstä, mutta kehottaisin kovasti myös meitä parlamentissa miettimään ehkä uusiakin avauksia tämän lausunnon pohjalta millä lailla tämä voisi koskettaa Euroopan kansalaisia. Nykyään käytämme paljon sähköisiä palveluja, johon kirjaudumme Facebook-tunnuksiin tai kirjaudumme Google Tivlin avulla tai jollain muulla, koska meidän oma lainsäädäntömme on niin hidasta, että vasta 2018 täytyy olla voimassa yhden jäsenmaan hyväksymä kirjautumisjärjestelmä myös toisen jäsenmään kirjautumisiin. Voi olla, että teemme tätä niin hitaasti, että markkinat tarjoavat palvelut jokaiseen näihin, mutta kun olemme samalla saaneet myös tietoturvajärjestelmän vaatimukset valmiiksi, niin toivon, että myös julkiset rekisterit sitten pystyvät tietoa avaamaan ja samalla kuitenkin luottamusta kuluttajille tuomaan. Eli täällä on hyviä avauksia yritysten eurooppalaistumiselle, mutta koitetaan vielä tuoda tämä kansalaisten digitalisoitumiseksi myös. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Komission nimissä puhuu Andrea Halmus. Hän edustaa Connect-pääosastoa. Thank you very much. Um, and thank you very much. Kiitoksia paljon. Kiitoksia paljon tästä näkemysten vaihdosta ja koko keskustelusta. Kiitoksia ensinnäkin myönteisestä asennoitumisesta ja myönteisestä, myönteisestä kommentista liittyen toimintasuunnitelmaan. Tämä on osa digitaalisen digitaalisen markkinastrategia. Tämä auttaa Euroopan kansalaisia saamaan digitaalisia julkisia palveluita. Niiden täytyy, niiden katosta täytyy varmistaa koko EU-ssa. Täytyy myöskin ymmärtää, että tämä vaatii valtavasti ponnistautumiskin kansallisella tasolla. Tämä tarjoaa hyvin paljon mahdollisuuksia, tilaisuuksia parantaa suhdetta kansalaiseen. Ja kuten täällä huomautettiin, niin näin on. Voitte havaita myöskin, että on tiettyjä periaatteita, joita otan vielä eteenpäin, joita kommentoitikin täällä. Nyt on aivan uusi lähestymistapa digitaalisiin julkisiin palveluihin tulevaisuudessa. Ne perustuvat avoimuuteen, transparenttiuteen, seurattavuuteen, erityisestikin siihen, että että tieto on saatavilla ja tietojen vaihto hallintojen alueiden välillä maan sisällä myös räätyydyttävällä tavalla otettu huomioon ja myöskin eri osapuolten tiedon saanti. Julkishallinnon täytyy voida tuottaa korkealaatuisia julkisia palveluita. Te mainitsitte sen, että kansaisiin liittyvät palvelut ovat kenties vähemmän näkyvässä asemassa tiedonannossa. Katsomme, että tärkeiden digitaalisten palvelujen mahdollistajien asema on merkittävä. Tällä luodaan perusta korkealaatuisen palveluita voidaan tarjota kansalaiseen. Tietystikin on koko joukko palveluita, varsinkin sellaisia, jotka kohdistuvat paljon palveluita kohdistuvat yrityksiin, mutta mikä halutaan luoda yksi yhtenäinen luukku, yhden luukun järjestelmä tiedon saantia ja prosessointia varten, kuten e-justice tai tämä digitaalinen portaali. Tästä on hyötyä sekä kansalaisille että yrityksille. Tätä taustaa vasten toivon mukaan voimme päästä eteenpäin yhteiseen vision tämän tiedonannon ja toimintasuunnitelman osalta niin, että kyse ei yksittäisistä toimista, vaan kokonaiskuvasta, kokonaisuudesta ja pyritään viemään eteenpäin julkista hallintoa niin, että käytetään hyväksi digitaalisia välineitä ja yhteentoimivuus varmistetaan eri hallintojen välillä ja myöskin eri tietojen osalta ja toivottavasti tätä siirtymää kohti digitaalista hallintoa kohti voidaan nopeuttaa niin, että se hyödyntää sekä kansalaiset että yrityksiä Euroopassa. Thank you very much, madam, for your remarks. Kiitoksia paljon näistä kommenteista, jotka esitit komission nimissä. Nyt voitte pistää mikrofonin pois päältä. Hyvä. Esittele vielä Angelika. Kiitoksia hieno, oli hieno kuulla, mitä kollegat ja komissio totesivat. Meillä on nähtävästi yhteinen tavoite ja lähestymistapa kautta poliittisten perheiden, joten tämä on mahdollisuus saada aikaiseksi vahva ja hyvä lausunto. Aivan vielä tiedoksenne totesin, että lausuntoluonnos lähetetään kääntä, käännettäväksi 8. joulukuuta, eli 12. tammikuuta 17. tammikuuta mennessä on tarkoitus sitten esittää tarkistukset. Tässä oli siis kolme päivämäärää ja toivottavasti voimme jatkaa nyt tässä samassa hengessä. Paljon kiitoksia. Uh, thank you very much. Uh, so, uh, let me... Hyvä. Siinä tapauksessa aikataulu kysymykseen. Lausuntoluonnosta käsitellään 12. tammikuuta. 2017 tietystikin. Tarkistuks, tarkistukset täytyy jättää muutama päivää myöhemmin viimeistään. Itreen valiokunta äänestää 28. päivä helmikuuta. Valitettavasti ei 29. päivä. Kiitoksia tuosta vitsinmurjaisusta. IMKO-valiokunta puolestaan äänestää, siis vastuuvaliokunta, 25. päivä huhtikuuta 2017. Joten paria kuukautta aikaisemmin meidän täytyy saada oma työmme päätökseen. Ja todennäköisesti tämä menee sitten kesäkuussa täysistuntoon. Siinä kaikki kohdasta viisi. Kiitoksia paljon tästä keskustelusta esittelijälle ja varjoesittelijöille ja kaikille muillekin, jotka osallistuivat. Ja myöskin komissiolle. Minkä me nyt sitten kohtaan kuusi esityslistalla. Kyse on keskustelusta komission jäsenen Günther Oettingerin kanssa. Oettingerin on määrä olla täällä paikalla tasan kello neljältä, eli kahden minuutin kuluttua. Onko teillä jotakin huomautettavaa tähän väliin? Eikö? Minä jo luulin, että te halusitte sanoa jotakin uutta ennen kuin otamme tämän kahden minuutin tauon. Minä jo säikähdin. Um, uh, welcome to Mr. Uh, Günther Oettinger. Tervetuloa Günther Oettingerille. Tämä on epätavanomainen tilaisuus. Todennäköisesti Oettinger on nyt viimeistä kertaa ITRE-valiokunnan kokouksissa, koska herra Oettinger antamaan meille ajantasaisen kertomuksen komission työohjelmasta 2017. Tämän jälkeen todennäköisesti muutaman päivän kuluttua hän ryhtyy ja ihmisten resursseista vastaavan varapuheenjohtajan roolin kontolleen. Jäsenellyn vuoropuhelun yhteydessä, jota käydään parlamentin ja komission kesken, tämä on tärkeä keskustelu. Olen erittäin innokkaina, innokkaita nyt kuulemaan ajantasaisen kertomuksen siitä, kuinka te olette pistäneet täytäntöön vuonna 2016 komission työohjelmaa, koska todennäköisesti joku muu sitten ottaa vastuun tästä osa-alueesta jatkossa. Hyvin paljon kehitystä on tapahtunut digitaalipolitiikan puolella, kuten hyvin tiedämme tänä vuonna ja sitä ennenkin. Ja aivan hiljattain annettiin tiedonanto, joka liittyy teleliikennealan puitekehyksen osalta annettuun ehdotuksen uusi teleliikennekoodeksi. On se nimeltään. Olen erittäin innostuneita nyt kuulemaan teiltä tähän liittyviä tietoja. Ja monista muistakin halusimme, asioista halusimme keskustella teidän kanssa, joten tervetuloa jälleen kerran herra komission jäsen Itren valiokunnan kokoukseen. Saatte nyt puheenvuoron ja olette alustaneet keskustelua. Verehrter Herr Vorsitzender, Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, edustajat, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin digitaalialalta haluan kertoa teille, että eurooppalaiset tutkimusprojektit tuovat erittäin paljon lisäarvoa. Meillä oli Roomassa juuri hiljattain suuri konferenssi, joka liittyi kvanttiteknologiaan. Olipa kyse robotiikasta, sensoriikasta, kvanttiteknologiasta, tai mikro- ja nanoteknologiasta mikään jäsenvaltio yksin ei ole tänä päivänä riittävän vahva, jotta tutkimus ja kehitys saataisiin etenemään sillä tapaa, kuin nyt eurooppalaisen kilpailukyvyn osalta tarvittaisiin. Mikään yrityskään itsessään ei ole riittävän vahva tähän, mutta kun, kun teollisuus ja politiikka toimivat kumppaneina horisontti 20-20 ja jäsenvaltioiden välillä. Näin me olemme riittävän vahvoja. Näin meillä on riittävä laatu tutkimuksella. Meillä on myöskin varaa tähän esimerkiksi robotiikan osalta ja siellä, missä mahdollisesti häviämme markkinoilla, esimerkiksi mikroelektroniikassa voimme sitten markkinaosuuttamme vahvistaa kun ajatellaan näitä hankkeita, yhteisiä eurooppalaisia hankkeita, meillä on mahdollisuus käyttää eurooppalaisia välineitä. Kaikkien jäsenvaltioiden ei tarvitse lähteä mukaan. Kuusi, kahdeksan jäsenvaltiota, joilla on jonkinnäköinen suhde tähän sektoriin, tulevat kansallisin varoin tähän mukaan ja myöskin teollisuus lähtee mukaan. Näin yksi euro Euroopan taloudesta muuttuu kymmeneksi euroksi kun ajatellaan eurooppalaisten tutkimuskumppaneiden eh, tuomaa lisäarvoa nimenomaan digitaalisektorilla, niin olen tästä eh, erittäin vakuuttunut. Tämä korkean tason eh, laskenta liittyy myöskin tähän 80-luvulla, hyvät naiset ja herrat, kymmenestä kaikkein parhaimmasta tietokoneesta oli Euroopassa ja nyt tässä Yhdysvallat ja Aasia on meidän edellä. Ja jos emme nyt massiivisesti investoi tähän, mutta emme 28 kertaa, vaan että meillä olisi kaksi kolme paikkaa, johon koko Euroopan teollisuus pääsisi käsiksi, kaikki tieteelliset yksiköt – mikäli me teet tätä, ja nyt haluamme todellakin edistää tätä ja myöskin yhteisrahoittaa sitä. Osittain tietyt jäsenvaltiot ovat mukana tässä konsortiossa, Espanja, Italia, Ranska, Luxemburg ovat yhdessä mukana myöskin eurooppalaisen budjetin osalta. Jos me emme nyt tee tätä, niin kun ajatellaan big dataa, niin me jäämme kyllä jälkijunaan mahdollisuuksien osalta. No sitten infrastruktuuri. Painopistealue ensimmäisen puolivuotiskauden aikana oli työstää tätä televiestintäpakettia. Olen kiitollinen teille, arvoisa puheenjohtaja, että yhdessä kollegoiden kanssa edistetään 100 megahertsin laajakaista kysymystä. No kyse on siitä, että digitaalista infrastruktuuria laajennettaisiin vuoteen 2020 mennessä. Me tarkastelimme hyvin kattavasti, millaista tarvetta tietojen siirrolle tarvitaan seuraavien vuosien aikana. Kun nyt kaikki tämä lasketaan yhteen, sosiaalinen media, upload, download, eri suoratoistopalvelut, televiestintä, teollisuus 4.0, connected cars, connected trucks, automatisoitu ajaminen, meidän täytyy puhua gigatavu tulevaisuudesta. Ja meillä onkin kolme tärkeää tavoitetta. Me haluamme, että keskeisissä paikoissa, kuten kouluissa tai liikenteen solmukohdissa tai julkisissa rakennuksissa yleensä, saataisiin mahdollisimman paljon digitaalista yhteenliitäntää ja että myöskin liikenteen kaikki tärkeimmät kohdat sekä maantie- että rautateiden osalta – toimisivat tässä infrastruktuurin pohjana ja että kattavasti myöskin maaseutualueella päästäisiin verkkoon paremmin kuin nyt. Asunnon arvo, oli se sitten infrastruktuuria tai teollisuusinfrastruktuuria tai ihmisten koti, nämä ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa, kun ajatellaan online ja online-oloa ja sitä, että ollaan yhteen liitetty. Tästä syystä puhutaan gigatavutulevaisuudesta. Tämä televisiintäpaketti liittyy tähän, ja sehän nyt syyskuusta lähtien on ollut tässä esillä. Ja sitten myöskin tämä 5 g tutkimusprojekti, ja tässä saimme 7 miljoonaa euroa budjetista, ja me käytimme nämä varat, ja olemme teollisuuden puolelta, esimerkiksi Deutsche Telekom, Vodafone, Ericsson, Alcatel, Nokia, niin olemme saaneet viisinkertaisen määrän vielä tähän mukaan, jotta me pääsisimme kiinni tähän 5G. -hen. Eli tässä nyt puhutaan viidennen sukupolven mobiililaitteista ja että tämä voisi realis- realisoitua vuoteen 2020 mennessä. Joten tämä lainsäädäntöehdotus on tärkeä ja olisi hienoa, jos ennen joulua mm, voisimme käydä pari kolmikanta keskustelua, ehkä myöskin neuvoston ja parlamentin välillä. Ja myöskin BEREC-ehdotusta pitäisi vahvistaa, ja myöskin sääntelyviranomaisten pyöreän pöydän toimintaa. Tällä hetkellä se on, nämä ovat ennemminkin keskusteluverkostoja, niillä ei ole kovinkaan paljon toimintaa muuten myöskin sääntelyviranomaisten asemaa pitäisi spektripolitiikan osalta vahvistaa. Taajuuspolitiikkaa tulisi kehittää Euroopan tasolla. Se pitäisi myöskin koordinoida optimaalisesti. Ja tähän myöskin tämä televiestintä lainsäädännön työstäminen vaikuttaa. Me haluamme tämän televiestintä puitteiston modernisoida tämän ehdotuksen kautta. Ja haluamme saada liikkeelle investointeja miljardiluokassa. Eli kun näytetään tätä gigabit-tulevaisuutta, niin tässä puhutaan 500 miljardin investoinnista 5G-installaatioihin ja ja 80-90 prosenttisesti markkinoille osallistujien täytyy tämä tehdä. Ja 10-20 prosentin osalta yhteisrahoitus, varsinkin maaseudulla, jos se ei ole yrityksille riittävän houkuttelevaa. Ja näin ollen sitten tarvitaan tukea paikallis-alueellisista rahastoista ja budjeteista ja mahdollisesti eurooppalaisten hankkeiden, esimerkiksi Connected Euroopan verkkojen välineen ja myöskin Junckerin suunnitelman kautta. Puolitoista vuotta sitten ryhdymme käymään jäseneltyä vuoropuhelua teollisuuden 4.0 edustajien kanssa. Euroopassa on tällä hetkellä 10-11 foorumia kansallisella tasolla. Ranskassa Industrie de Futur, alan, alankomaissa se nimi on Smart Factory, Yhdessä kuningaskunnassa Katapult, Saksassa teollisuus 4.0, Industrie 4.0, joukossa maita olen nyt eri konferenssien kautta pyrkinyt vastaavanlaisia foorumeita samanaikaiseksi. Eli tässä olisi kaksi osapuolta. Ja jokin kuukausi sitten loimme myöskin foorumeiden foorumin tarkistaaksemme, mitä aihepiirejä työstämme Euroopan tasolla kaikkein parhaiten. Ja tässä on kolme aihetta. Ensinnäkin kyberturvallisuus. Turvallisuus tietojen ja digitaalisten infrastruktuureiden osalla, että kehittäisimme standardin näille, koska meillähän on tähän olemassa jo väline, ja että saisimme aikaan eurooppalaista mm, välineistöä, niin se on järkevää. Työstämme nyt sitä, että pitäisikö tässä nyt investoida tai sertifioida näitä investointeja laitteistoihin ja ohjelmistoihin ja voitaisiinko tätä riippumattomasti valvoa ja arvioida, jotta yritykset, olipa kyseessä sitten pilvipalveluyritykset tai jotkin muut palveluntarjoajat, että näiden investoinnit kyberturvallisuuteen myöskin voidaan vahvistettua ja tätä kautta sitten saadaan tästä myöskin markkinavetoinen tekijä. No sitten standardit ovat myöskin eurooppalainen asia meidän mielestämme siirrettyllä tasolla, koska meillä on Euroopassa 25 äidinkieltä. Meidän ei kuitenkaan pitäisi saada 28 erilaista koneellista kieltä. Jos ajatellaan esimerkiksi Siemensia, Philipsia tai Boschia tai Volkswagenia, nämä tuottavat 80-12 eurooppalaisessa maassa palvelevat kaikissa Euroopan maissa. Ja jos nyt ajatellaan tätä koneiden välistä kieltä, jos standardit ovat erilaiset, niin digitaaliunionin päivitystä emme saavuttaisi, vaan tässä mentäisiin jopa takapakkia. Joten tässä sirpaloituminen vain voisi vielä pahentua. Sitten rajat ylittävä digitaalinen infrastruktuuri. Toise, vuoropuhelun osalta, joka liittyy näihin yhteenliitettyihin autoihin. Siinä kävi ilmi, että televiestintä, teollisu, televiestintä ja teollisuuden täytyy toimia yhteistyössä keskenään. Televiestintä oli menneisyydessä sellaista, että kommunikoitiin ö, ihmisen, ihmisten välillä, eli A-sta b joko kiinteän verkon tai mobiiliverkon kautta. Tulevaisuudessa televiestintäyrityksen täytyy järjestää tietojen siirtoa – flow of data reaaliajassa ja sen täytyy olla laadukasta. Tämä Connected Cars-aihe johtaa tai ei toimi, jos tämä ei toimi laadukkaalla tavalla. Mutta kun ajatellaan näitä taajuuksia, ja jos niitä ei hoideta kansallisesti, ja jotkin, joillakin jäsenvaltioilla on sitten 4G jo käytössä, mutta toiset ovat vasta menossa kohti 4Gtä. Jos emme yhdessä koordinoi tätä 5G-hanketta, niin kun ajatellaan tietä, moottoritietä Münchenistä Bukarestiin, siellä ei sitten nämä, nämä raskaat ajoneuvot eivät toimia autonomisesti, koska jos ne ylittävät rajat, niin siellä sitten joutuvat tällaisen taajuusaukkoon, joten tämä Connected Cars, niin meillä on IOM ja aseat, eri palveluntarjoajat ja sitten myöskin televiestintätalous Nämä kaikki käyvät keskustelua keskenään. Eli tässä on kyseessä nyt tämä ongelma, että kumpi tuli ensin muna vai kana. Joten tässä ei ikinä investoida 5G kattavasti kaikilla teillä, jos tämä, tätä ei voida sitten täytäntöön pannaa. Ja kansalaiselle ei ole kovinkaan järkeä, järkevää nyt sitten ostaa Renaulta vuodelta 2017 tai jotakin muuta autoa, joka toimii osittain autonomisesti tai myöskin muutaman vuoden kuluttua täysin autonomisesti, jos, jos ei voida tätä 5G-installaatiota taata. Ja tästä syystä me tarvitsemme aikataulun tämän 5G-teollisuuden ja myöskin autonomisen ajamisen välille. Tähän liittyy myöskin vastuukysymyksiä, eri poikkeuslupien kysymykset ja kaikki nämä asiat me järjestämme tämän pyöreän pöydän ympärillä. No sitten haluan puhua vielä myöskin tiedonannosta, josta haluamme päättää tammikuussa, tämä Free Flow of Data ja Data Economy, eli tietotalous. Kun ajatellaan tietojen vapaata virtausta rajat ylittävästi Euroopassa, joko kansallisessa verolainsäädännössä tai poliisi- ja turvallisuuslainsäädännössä, meillä on noin 50 sääntelyä, jotka tällä hetkellä estävät tietojen vapaan liikkuvuuden, joten digitaalisia sisämarkkinoita ei voida saavuttaa. Tämän aloitteemme kautta haluamme yhtäältä poistaa nämä 50 blokkia, mutta toisekseen se, että haluamme välttää tulevat blokit tulevissa kansallisissa äh, lainsäädännöissä. No sitten tämä tietotalous. Tähän liittyy myöskin oikeudellisia kysymyksiä. Kuka saa nämä tiedot käyttöönsä? Kenelle ne kuuluvat? Kuka saa tietoja käyttää? Jos ajatellaan esimerkiksi huomispäivän autoa, jossa on paljon sensoreita, esimerkiksi lämpötilalle, liikenteelle ja niin poispäin, tiedot menevät autosta toiseen ja myöskin pilveen. Siellä yhdessä niitä työstetään muiden tietojen kanssa ja niitä muutetaan navigaatiopalveluiksi. Kuuluvatko nämä Daimlerille tai Renaultille tai Bossille nämä tiedot, tai Bossille tai Philipsille, tai auton omistajalle, tai auton kuljettajalle? Miten tuo pääsy hoidetaan? Ja sitten esimerkiksi moottorissa on jokin osa virheellinen, no sitten sensori ilmoittaa että tämä täytyy vaihtaa, menekö tämä tieto vain Daimlerille vai onko tässä myöskin riippumattomia toimijoita? Mitä me voimme välttää syrjinnän tässä, kun ajatellaan tietojen saatavuutta ja käyttöoikeutta huomispäivän digitaalisessa tietomaailmassa? Ensimmäinen joulukuuta puhumme työmarkkinoista, huomisesta digitaalisista työmarkkinoista. No meidän laskemiemme mukaan Euroopan työmarkkinoilta puuttuu vuosi toisensa jälkeen noin 180 IT-asiantuntijaa. Eli ne, jotka menevät eläkkeelle, me tarvitsemme yhden uuden hakijan. Ja 180 vielä tämän lisäksi lisää per vuosi. Opiskelupaikkojen lukumäärä tästä syystä ei lähimainkaan riitä. Me tarvitsemme sitovia velvoitteita, että jäsenvaltiot kouluttavat esimerkiksi näitä eri opiskelualoja ja sitten myöskin jatkokoulutus meidän tämän työntekijöiden osalta melkein kaikilla sektoreilla – tässä pitäisi yhdessä työnantajien, työnantajärjestöjen, ammattijärjestöjen ja jäsenvaltioiden kanssa saada aikaiseksi sitovat tavoitteet niin, että työmaailmamme digitalisointi ei aiheuta harmia ihmisille, vaan että se auttaa tässä muutoksessa. Tämä on myöskin työmme tavoite, kun ajatellaan vuotta 2017. Olen kiitollinen ja nyt päätän, miten nopeasti parlamentti ottaa nämä lainsäädäntöehdotukset käsittelyyn muilla politiikan osa-alueilla. Voidaan keskustella pari-kolme vuotta, mutta digitaalisella sektorilla riippumatta siitä, onko tämä kyseessä audiovisuaalisten palvelujen sääntely tai digitaaliset tekijänoikeudet, olipa kyse sitten televiestintäpuitteiston modernisoinnista. Jos me menetämme aikaa, me menetämme auktoriteettiamme lainsäätäjänä. Jos toimimme nopeasti ja perustavanlaatuisesti ja myöskin neuvosto osallistuu tähän nopeasti, niin meillä on auktoriteettia ja kasvatamme näin myöskin eurooppalaista digitaalista suvereenisuuttamme. Paljon kiitoksia. Kiitoksia paljon arvon komission jäsen. Sitten on puheenvuoro poliittisten ryhmien edustajille ja pyytäisin, että puhutte korkeintaan kolme minuuttia kukin, koska meidän täytyy saada keskustelupäätöksen päätöksen aikataulun mukaisesti. Edustaja Valean Euroopan parlamentin varapuhemies kansan puolesta, olkaa hyvä. Kiitos komission jäsen, että olette paikalla tänään täällä. Haluaisin onnitella teitä esittämästänne paketista ja myös siitä lähestymistavasta, joka on hyvin kattava tällä alalla. Olen tehnyt pitkään töitä televiestintä aiheiden kimpussa parlamentissa ja täytyy sanoa, että en ole koskaan nähnyt tällaista lähestymistapaa, joka on niin kattava, kattavasti hyväksytty myös alan toimijoiden keskuudessa. Tällä alalla katsotaan, että teidän ehdotuksenne vastaavat kysyntään. Tärkeimpänä vaatimuksena on suunta ja toisaalta turvallisuus. Haluan onnitella teitä siitä, kun totesit, että 5G on tulevaisuuden suunta. Tämä on äärimmäisen tärkeä totemus meille kaikille. Tässä sähköisen viestinnän koodin, koodissa, koodeksissa korostatte myös investointeja, yhteisiä investointeja. Tämäkin on tärkeää ja uutta ja toivottavasti tästä päästään eteenpäin niin, että tarvitaan sekä investointeja että kannustimia. Kenties lyhyessä kommentissa voisitte vielä käsitellä sitä, miten yksittäiset sijoitukset uuteen, uuden sukupolven tekniikkaan voitaisiin myös palkita jollakin tavalla niin, että kiinnostuneet tahot voivat saada tästä kannustimia. No sitten paketti, joka varmasti saa paljon tukea taakseen. Se, että resurssit ovat rajalliset, niin kenties tätä kautta voidaan päästä parhaisiin ajatuksiin siltä kannalta, että ei synny turhaa päällekkäisyyttä. Näin Euroopan tasolla päästään parempaan wifi-kattavuuteen. Tammikuussa sitten tämä vapaa tiedon kulku, tiedonanto, sitä odotamme kovasti. Meidän täytyy saada kurotuksi mm, tämä viive umpeen, kun ajatellaan tiedonkulkua ja kovasti odotamme jo ehdotuksianne, jotta päästään nopeasti ja joustavasti eteenpäin, aivan niin kuin tekin sanoitte. Kiitos. Thank you, colleague. Kiitoksia paljon kollega. Edustaja Kumpula Naatari SNDstä, olkaa hyvä. Uh, I welcome. Kiitoksia, kiitos paljon. Pidetään hyvänä tiedon takaa liittyy huokeaan internettiin ja siihen, että se pidetään perusoikeutena. Aiemmin me puhuimme teistä lukutaidosta, mutta uskon, että tänä päivänä kansalaisten pääsy internetin piiriin on erittäin tärkeä. Gigabit-yhteiskunnassa täytyy kaikkien olla osallisia. Komissio mainitsi osaamisen osaamisen käyttää internetiä, mutta myöskin luoda innovaatioita. Se on yhtä tärkeää. Pidän hyvänä näitä uusia tavoitteita. Kysymys kuuluu, miten tähän pitäisi pyrkiä EU-ssa? Oli aiemminkin tavoitteita, mutta niihin ei päästy kaikkiin aiempiin tavoitteisiin. Uskon, että parlamentti on riittävän urhea sanoakseen, että Suurta vastahakoisuutta on esiintynyt monissa jäsenvaltioissa tarvittavan rahoituksen varmistamiseksi, jotta voitaisiin toimia niin hyvin kuin vain mahdollista. Resursseja puuttuu myöskin nykyisestä eu talousarviosta tällä hetkellä, joten meidän valiokuntamme on esimerkiksi puhunut tästä jo pitkään. Valiokunnassa me olemme tätä horisontti 2020 ohjelman yhteydessä, myöskin ESIR-rahaston yhteydessä. Olemme todenneet, että digitaalinen yhteiskunta on yksi tavoitteista. Monissa tapahtuu nopeaa kehitystä ja monilla markkinoilla niin ikään kehitys on lupaavaa. Olen seurannut itse matkapuhelin maailman kehittymistä. Mobiilidatan käyttö Puolassa oli esimerkiksi kasvanut yli 200 prosenttia vuodessa, Latviassa 170 prosenttia vuodessa on ollut kasvua. Johtuu siitä, että erilaisia markkinamalleja on käytetty ja investointeja, ei valtavia investointeja, mutta jotenkin pieniä investointeja. Tällä tavalla on luotu mahdollisuus saada halvempaa dataa käyttöön. Tämä tekee gigabiittiyhteiskunnasta todellisuutta. Meillä on siis tarvetta lisätä investointeja ja ja avoimuutta. Täytyy myöskin lisätä. Parlamentti on usein otteeseen todennut, että meidän täytyy tarkastella että voidaan varmistaa, että kuluttajat ja koko talous voivat hyötyä reilusta kilpailusta ja avoimuudesta säännellyillä eurooppalaisilla markkinoilla. 5G-politiikka voi johtaa myöskin tilanteeseen, että yksikön hinta henkilö, henkilöiden kohdalla alenee ja laajakaista politiikkaa voidaan edistää. Euroopan parlamentti on lukuisia päätösasemia, mutta jäsenvaltiot ovat pistäneet kampoihin ja tiedämme, että perekäasetusta tullaan uuden tarkastelemaan. Näkemykset hieman eroavat sen suhteen. Uskon, että yhteen sopivuus, yhteen toimivuus ja se, mitä perä tekee, mitä se on aiemmin tehnyt, ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä eikä tätä voida myöskään erottaa kansallisten sääntelyviranomaisten työstä, koska tämä tietyllä tavalla tiedon käyttö on myöskin tärkeää yritysten kannalta, erittäin tärkeää erityisesti kansalaisten kannalta, mainitakseni vain yhden seikan vielä, kyberturvallisuus. Kyberturvallisuuteen pitäisi satsata enemmän niin, että meillä on kokonainen eurooppalainen teollisuuden ala, joka työstää kyberturvallisuus- ja verkkoturvallisuuskysymyksiin, ettei jää luoteta ulkomaisiin voimiin. Kiitos. Henkel, on behalf... Edustaja Henkel ECR-ryhmän nimissä. Hän on valiokuntamme varapuheenjohtaja myös. Danke. Kiitos. Arvoisa komission jäsen Öttinger, paljon kiitoksia hyvin vaikuttavasta esityksestänne. Se osoittaa, että te hoiditte tämän tonttinne vähintäänkin yhtä hyvin kuin edellisen. Ja on valitettavaa, että nyt sitten liikutte taas toiseen suuntaan. Mutta nyt voisin tässä kohtaa sanoa, että kun ajatellaan tämän vastuualan loppusta, niin haluaisin saada vastauksen aivan perustavanlaatuisen kysymykseen. Kuten tiedätte, olen ollut pitkään tällä alalla ja olen kuullut monet asiat jo 80- ja 90-luvulla ja vuonna 2000 kautta. Ja kyse oli aina siitä, että amerikkalaisten ja myöskin japanilaisten etulyöntiasema pitäisi saada kiinni. Ja emme ole 30-40 vuoteen onnistunut siitä. Meillä on koko joukko eurooppalaisia hankkeita, jotka ovat maksaneet veronmaksajille paljon rahaa. Ne, jotka täällä istuvat, eivät välttämättä edes muista näitä hankkeita. Mutta minä muistan kyllä vielä, Esprit oli yksi tällainen, tai eu oli yksi toinen. Niiden tavoitteena oli ottaa yhdysvaltalaiset ja amerikkalaiset kiinni, mutta tämä ei onnistunut. Ja muistuttaisin vielä, että tuolloin oli eurooppalaisia tietokoneyrityksiä Siemens, Olivetti, Bull, Thomson muun muassa, LM Ericsson, Triumph Adel, nämä ovat kaikki kadonneet. Ei meillä tällaista enää ole. Meillä on enää SAP ja ilman Eurekaa ja ilman muita eurooppalaisia ohjelmia nämä ovat onnistuneet. Jos nyt ajatellaan näitä pääkilpailijoita, esimerkiksi Microsoft, Google, Apple, Facebook, Twitter, näillä ei ole mitään tekemistä valtiollisten ohjelmien kanssa. Ja tästä syystä esitän kaksi perustavanlaatuista kysymystä. Ensinnäkin, ettekö ole sitä mieltä, että ensin olisi ollut tarpeen selvittää, että miksi nämä vanhat ohjelmat epäonnistuivat, ne olivat hyvin kalliitakin vielä. Ja toisekseen, miksi uskotte, että kun otetaan tämänhetkisiä ohjelmia, joita te ja kollega tässä sovellatte, että miksi ne olisivat menestyksekkäämpiä kuin nämä menneisyyden ohjelmat? Uh, thank you very much. Mm. Kiitoksia paljon. Edustaja Henkel. Rova Meisner ALDE-ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari Oettingerille liberaaliryhmän nimissä. Se, mitä te mainitsitte, ne ovat erittäin tärkeitä teemoja. Me kaikki tällä välin tiedämme, että nyt on digitaalinen kausi, aikakausi todennäköisesti on alkanut ja voin yhtyä savutavasti mitä herra Henkel sanoi. Minä näen kuitenkin teidän hieman optimisemmin silmin. Nyt kaikki ovat varmaan ymmärtäneet jo, miten tärkeä digitaalitalous on, koska tämä tulee radikaalilla tavalla muuttamaan elämäämme. Tämä on paljon mahdollisuuksia ja tilaisuuksia, täytyy varmistaa, että pystyy vaikuttamaan kehitykseen. Robotiikan osalta tilanne on jo hyvä, mutta muuten ö, vielä paremmin varaa on täyttämään kaikki pitää paikkansa. Mieli herää, kysymys, olemme pystymme toimimaan riittävän nopeasti koska minun mielestäni on suuri pettymys ollut viime aikoina se, että verkkojen Eurooppa fasiliteetin suhteessa 50 miljardia, joka pistettiin liikenteeseen energian ja liikenteen puolen, on radikalle tavallisen valtioiden kontolla joutunut leikkausten kohteeksi. 209 miljoonaa leikattiin digitaalisesta Euroopasta, ja tämä on suorastaan järkyttävää. Nyt tietysti on paljon mahdollisuuksia luoda ty- maaseudukin työpaikkoja, esimerkiksi sisämarkkina, alan kehitys, jakamistalous ja muut infrastruktuurit ovat tarpeellisia tässä suhteessa. Pari kysymystä. Onko jäsenvaltioiden puolella riittävän paljon kunnianhimoa nyt ryhtyä yhteisrahoittamaan hankkeita? Onko hakemus jätetty riittävästi verkkojen Euroopan rahoitus ja ESIR-rahoitus menee muuten takaisin jäsenvaltioille? Mikäli tässä vuosikausia kestää, kehitys, niin eh, tulevalta kertaa, mistä kenkä puristaa, kuka pistää kampoihin. Ja mitä tulee konekieleen ja konekielen standardointiin, miten sen valtioita tekevät? Oletko ne kaikki mukana puoltamassa yhteen hiileen? Tiedän monista muista keskustelusta kuinka vaikea EU:ssa on tähän päästä, että puhutaan yhdellä, yhdellä ainoana kielellä. Ja kolmas kysymys. Te puhuitte Connecting Cars-aloitteesta. Olen itse liikennevaliokunnassa mukana jos on käsiteltävä kysymyksiä ja verkkojen Eurooppa hanketta ja teknologiaa ja sen käyttöönottoa. Kuinka te näitä tilanteen digitalisoimisen suhteen, kun on kyse liikenneväylistä esimerkiksi, joita komissio haluaa viedä eteenpäin ja infrastruktuurit varmistaa, miltä infrastruktuurit näyttää. Vielä nyt kysymys tiedoista, datasta. Miten pitkälle tietosuojakysymys on edistynyt Tiedän, että olette läheisissä yhteyksissä että niin paljon tietoa siirretään paikasta toiseen tietoa, että suojataan niin sitten ihan vihoviimeinen kysymys. Tällä viikolla Der Spiegel-lehdessä luki, että digitalisoimisen kautta työpaikat vähentävät, vähentyvät. Te puhutte myönteisesti ja todette, että uusia työpaikkoja syntyy mutta yrityksessä saattaa digitalisoitumisen myötä hierarkia muuttua, joten miten olette olleet yhteyksissä ammattiliittoihin ja myöskin Mikä se yhteyksiä teillä on ollut heidän suuntaansa? Kolik Benedek Javor. Kollega Benedek Javor sitten vihreän nimissä. Thank you, Chair, and thank you, Commission. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen, että olette tänään vierannamme. Minulla olisi kysymyksiä liittyen matkaanne Unkariin yksityiskoneella. 18. toukokuuta tänä vuonna. Käytännössääntöjen mukaan tämä ei kuitenkaan ollut sallittua, eikä sitä myöskään ilmene ohjelmastanne kotisivuiltanne. Herra Mangold, Lopari ei ole kiinnostunut digitaalimarkkinoista. Ei. It is a topic uh, which is under... Tämä on aihe, jotta tutkaillaan parhaillaan komission puolella. Ei tämä liity meidän tämänpäiväisen kokouksemme aiheeseen. Minä pyydän, Demokratia on se, että on se instituutioita ja instituutioiden sääntöjä. Eikä tämä kysymys liity millään tavalla tähän keskusteluun. äh. Niin tämä liittyy Mangoldin yhteyksistä digitaalisiin markkinoihin. Eli kyllä tämä liittyy aivan selkeästi digitaalimarkkinoihin. Toiseksi en ole koskaan ennen kokenut sellaista, että ilmaisuvapausta rajoitetaan valiokunnassa tällä tavalla puheenjohtaja. Joten katson, että koska kysymys liittyy digitaalimarkkinakysymyksiin, niin haluaisin jatkaa puheenvuoroani kysymystäni, jos sallitte puheenjohtaja. Well, it is not place. No, ei tämä ole oikea paikka vastata tämän tyyppisiin kysymyksiin. Ei me oikein sovellista. Meidän täytyy noudattaa demokratian sääntöjä. Kysyn avoimesta keskustelua komission kanssa – ja komissio voi selittää ja Juncker voi selittää. Juncker vastustaa tästä tyyppistä keskustelusta, joten minä pyydän, jättäkää nyt tuo aihe sikseen. Ja me keskustelu siitä aiheesta, joka on estyslistalla. Koska estyslista on ennalta määrätty. Ja se on se, mikä pöydällä on, ja siitä on yhteistuumi päätetty. Mr. President, still... Puheenjohtaja, Edelleenkin haluan todeta, että tämä liittyy läheisesti siihen, miten herra Oettinger käsittelee digitaalimarkkinakysymyksiä. Ja minkälaisissa suhteissa hän on ihmisiin, jotka toimivat tällä, näillä markkinoilla tai sitten ei. Kyse on myös tilivelvollisuudesta komission jäsenenä, joka vastaa digitaalimarkkinoista. Me emme voi olla täällä, jos meitä eivät nämä kysymykset kiinnosta. Minä en tietenkään esitä kysymyksiä, jotka eivät liittyisi digitaalimarkkinakysymyksiin. Minä kysyn kysymyksen, joka liittyy sellaiseen kokoukseen, jossa komission äh, tiedottajan mukaan ei käsitelty digitaalimarkkinoihin kysy- liittyviä kysymyksiä. Unkarissa kuitenkin on todettu aivan selkeästi, että kyse oli sopimuksesta, jota käsiteltiin Mangoldin kanssa, mukaan luettuna konferenssin järjestäminen, johon te osallistuitte. Ja tämä liittyi autojen tulevaisuuteen ja tulevaisuuden autoon. Näin ollen haluaisin kysyä teiltä, kuka on oikeassa? Unkarin hallitus, joka totesi, että Mangold on kiinnostunut digitaalimarkkinoista. Democracy. Minähän sanoin jo, demokratia toimii siltä pohjalta, että on olemassa instituutioita ja olemassa menettelyitä. Kyse on näkemysten vaihdosta. Ei työjärjestyksen mukaan tämä ole sovellista. Pitäytykää nyt aiheessa, minä pyydän. Ja komission jäsen voi vastata, mikäli haluaa. Kyllä tekin voitte osallistua keskusteluun. Okay. Puheenjohtaja, minä esitin kysymyksen komission jäsenelle. Järjestettiin toukokuussa Unkarissa konferenssi digitaalimarkkinoista ja minusta tämä on tärkeää tämän valiokunnankin kannalta nähdä selkeästi, miten komission jäsen matkustui kyseiseen digitaalimarkkinatapahtumaan, jossa käsiteltiin autojen tulevaisuutta ja tulevaisuuden autoa. Sopiiko se sitten sääntöjen kanssa yhteen, kun ajatellaan komission jäsenten toimintaa? Ei tämä ole eh, digitaalimarkkinakysymyksen ulkopuolinen kysymys. Perussopimusvaliokunta on se, joka vastaa parlamentissamme tämän tyyppisistä kysymyksistä. Voimme keskustella tästä perussopimusvaliokunnassa ihan avoimesti. Kuten te muistatte, kuulemisessa kaksi ja puoli vuotta sitten sosialistien piiristä joku mainitsi tällaista toisen henkilön yhteydessä. Silloin tämä asia lähetettiin perussopimusvaliokunnan käsiteltäväksi. Se siitä. Joten pitäytykää nyt hyvä mies aiheessa. Mikäli et halua esittää kysymystä, joka liittyy tähän aiheeseen, niin päättäkää sitten puheenvuoronne. Sitten annamme puheenvuoron seuraavalle. Ask, uh, Monta kysymystä. Haluaisin muistuttaa, että valiokuntaa ei tämä kysymys kiinnosta, Onko komission jäsen tavannut lobbareita, jotka kenties ovat kiinnostuneita tai eivät ole kiinnostuneita digitaalimarkkinoista? Mehän emme tätä toistaiseksi tiedä, koska tähän on nyt kiistanalaisia vastauksia saatu. Ja nyt emme voi kysyä komission jäseltä, kuka tähän kokoukseen oikein osallistuu. Meillä on tietyt menettelyt ja niistä täytyy pitää kiinni. Niihin pitäytyminen on erittäin tärkeää. Hyvä kollega. No, seuraava puheenvuoro. Sen esittää edustaja Kolicek GUE-ryhmän nimissä. Hän on valiokuntamme varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Děkuji, já ne nebudu Paljon kiitoksia. Minun kysymykseni ei liity mihinkään yksityisiin komission jäsenen liikematkoihin. Kiitoksia oikein paljon alustuksestanne, komission jäsen te todellakin tässä pyritte vaikuttamaan digitalisaatioon. Mitkä jäsenvaltiot ovat yhteisissä hankkeissa mukana? Te puhuitte viidestä kahdeksasta ovat mukana tässä yhteisessä projektissa. Toisekseen nanoteknologiaa on myöskin osa näitä aihepiirejä, joista puhuitte. Nanoteknologiaa tämän tulevaisuuden ala. Mikä on teidän näkemyksenne nanoteknologian tulevaisuudesta ja mitä toime, mihin toimenpiteisiin ajatte ryhtyä tässä suhteessa? Sitten kolmanneksi internetin saatavuus. Tämä pitäisi olla kansalaisten perusoikeus ja jotta siitä tulisi sellainen, meillä täytyy olla täysi kattavuus, ei ainoastaan kaupunkialueella, vaan myöskin maaseutualueella. Ja nykypäivänä me näemme tämän ongelman. Kattavuus ei ole sataprosenttinen, totesitte näin itse. Ja jäsenvaltioiden täytyy parantaa tämän hetkistä kattavuutta niin, että voimme käyttää nykyaikaisia tekniikkoja Onko tässä jotakin parannusta näköpiirissä? No sitten rajat ylittävät infrastruktuurit. ERTNS, infrastruktuuri. Tämä on hyvä rajat ylittävä esimerkki. Tai e-call. Tämäkin on esimerkki rajat ylittävästä infrastruktuurihankkeesta – tai myöskin tiedän, navigointi, äh, jotakin puutteita näihin vielä liittyy. Ja sitten vielä toinen aihe, aggregaattien korvaaminen. Jos nyt esimerkiksi autolla menee huoltoon, ei ainoastaan vaihdeta jotakin vaurioitunutta komponenttia, vaan koko aggregaatti. Ja tämä aiheuttaa hyvin paljon jätettä. Näettekö tässä jotakin mahdollisuuksia? Ja sitten vielä toinen aihe, konekoodi. Onko tarkoitus nyt tällaista uutta konekoodia saada aikaiseksi? Kiitos. It is end of questions on behalf of Tähän päättyy poliittisten ryhmien esittämät kysymykset. Mikäli haluatte vastata, herra komission niin ihan lyhyesti vain, koska meillä on vielä 12 puhujaa listalla. Ja keskustelut pitäisi saada päätökseen puolessa tunnissa. Viimeistettä puheenvuorot tulevat olemaan sitten korkeintaan minuutin pituisia, joten valmistautukaa tätä silmällä pitään puheenvuoroonne. Nyt sitten lyhyesti komission jäsen, olkaa hyvä. Mikä saan pyytää, voitteko vastata kaikkiin kysymyksiin? Ja sitten nämä loput kysymykset otetaan tämän jälkeen. In... No nämä tarpeelliset investoinnit, edustaja Valean, kun näitä lasikuitua ja että investoitaisiin tuohon mobiili 5G-verkkoon. Se, että tämä saataisiin realisoitua, siitä tulee kyllä suuri tehtävä, koska ensiksi meidän täytyy televiestintäkehyksen kautta saada yksityistalous siihen, että se tekisi 89 prosenttia tästä työstä. Ja tähän liittyy myöskin yhteisrahoitus, esimerkiksi maaseutualueella. Ennen kuin ajatellaan, että käytetään lasikuitua esimerkiksi 4 g Ja tässä nyt sitten kaksi voi tehdä yhden investoinnin. On parempi, että on infrastruktuuria yhden kerran, kun on neljä suunnitelmaa eikä yhtään infrastruktuuria. No sitten Wi-Fi for Europe. Tässä toivotaan, että parlamentin ja neuvosto hyväksyvät tämän nopeasti. Ja sitten meillä on myöskin budjetissa tähän korvamerkitty vara niin, että voidaan sitten näitä installaatioita saada aikaiseksi yhteisrahoituksen kautta. Jos kysyntä olisi hyvin voimakasta, meidän pitäisi reagoida nopeasti ja myöskin sitten lisätä näitä määrärahoja. Ja joissakin jäsenvaltioissa tämä voi olla maaseutualueelle aivan loistava väline niin, että kansalaiset jossakin paikassa alueella, esimerkiksi koulussa, kaupungin talossa tai jossakin toisessa rakennuksessa – saisivat pääsyn tähän nopeaan sisältöön. No sitten tämä Connecting Europe. Muistan vielä, kuinka esimerkiksi energiaverkostot, tie- ja raideverkostot ja digitaalinen infrastruktuuri varassa kaksi komission kaudella vuonna 2012 oli keskustelussa, ja kun ajatellaan tierakentamista ja raiderakentamista, niin neuvostossa ei leikattu yhtään. No energiasektorissa 9,2 miljardista leikattiin noin 6 miljardia, mutta digitaalisella sektorilla, koska siellä kollega Neli Cruz oli ohjauksessa, leikattiin yhteen miljardiin. No Esirin kohdalla ongelma on se, että jos maaseutualueella on paikka esimerkiksi 3000 asukasta ja sitten muita alueita, joissa on viisikymmentäkahdeksan 800 asukasta, niin lasikuitu ei ole kannattavaa se ole riski myöskään. Riskikattaminen esirin kautta ei auta. Eli se on sataprosenttisesti menetys, koska tässä on vain vähän sopimusosapuolia ja tuottoa on vähän, joten tässä tuet ja rahoitus auttaa ainoastaan näiden tukiohjelmien kautta, tulivatpa ne sitten alueelliselta, paikalliselta tai kansalliselta tasolta. ESIR ei tässä ole ideaali väline, sillä se kattaa riskit eikä näköpiirissä olevia menetyksiä, kun ajatellaan tätä aluetta ja me neuvomme, että jäsenvaltiot käyttäisivät enemmän näitä struktuuri- rakennerahastoja digitaalisille digitaalisiin kysymyksiin, ja tämä on lähtenyt hitaasti liikkeelle. No sitten taajuuskoordinointi rajat ylittävästi. Tämä on mukana televiestintäpaketissamme. Me emme halua keskittää taajuuspolitiikkaa, emme halua myöskään, että tulot näistä taajuushuutokaupoista tulevat Euroopan budjetista, vaikka kyllä siellä olisi sellaisiakin budjettikohtia, mutta me haluamme sellaista koordinointia, että 5G lähtee liikkeelle samanaikaisesti ja että oltaisiin tutkimus- ja kehityksessä aina eturintamassa, mutta tässä rolloutissa emme. Ja, ja nyt meidän pitää sitten 5Gn kohdalla katsoa, että Etelä-Korean jälkeen ja muiden teollisuusalueiden kanssa saamme tuon rolloutin oh, hoidettua ja että emme tässä ole ja muiden jalkoihin. No sitten kyberturvallisuus, tämä julkisen ja yleisen yhteistyö, niin tämän pitäisi vahvistaa eurooppalaista kyberteollisuutta. Olin hämmästynyt siitä, eurooppalaisten ohjelmisto- ja laitetuottajien laadusta, koska meillä on hyvin paljon tarjottavaa kyberturvallisuudessa. Me olemme tässä ennenkin, eturintamassa ja kun ajatellaan julkis, julkis, julkisen ja yksityisen yhteistyötä, niin sitä pyrimme vahvistamaan. No, herra Henkel puhui aivan perustavanlaatuisesta kysymyksestä, että miten eurooppalainen perustutkimus tai johdettu tutkimus pystyy vaikuttamaan asioihin No minä nyt panostan siihen, että teollisuus antaa minulle oikean neuvon. Ja toistan nyt vielä, 5Gn kohdalla 700 miljoonaa tullaan tähän panostamaan. Mutta sitten teollisuus antaa viisinkertaisen osuuden, joten tämä lakmustesti on varmasti paras osoitus siitä, että tämä kumppanuus toimii hyvin. No sitten robotiikassa kaikki relevantit eh, eurooppalaiset toimijat, Siemens, ABB esimerkiksi, ovat mukana. Ja voimme sanoa, että robotiikassa olemme edelleenkin johtoasemassa. No sitten kvanttiteknologian osalta parhaat tutkimuslaitokset ja eh, yliopistot Delft, eh, Grenoble, Ulm, München ovat mukana. Ja myöskin pyydetään muita jäsenvaltioita mukaan kun ajatellaan yhteisen eurooppalaisen edun hankkeita, niin ei siinä tarvita kaikkia, vaan mikro- ja nanoteknologiassa meillä on viisi jäsenvaltiota mukana. Itävalta ja Belgia tarkastelevat tilannetta tällä hetkellä ja pohtivat, että onko teollisuus relevanttia näissä maissa. Jos esimerkiksi maassa ei ole mitään tuottavaa teollisuutta, niin ei sitten kansallista rahakin siihen käytetä, joten haluamme nyt sitten kun meillä on nämä 567 6 jäsenvaltiota, jotka maksavat yhtä paljon kuin EU, niin tavoitteemme on, että nämä määrärahat sitten kolminkertaistuvat. Tietosuoja. No tällä hetkellä ehdotan e-privacy-direktiivin nykyaikaistamista. Tiedätte, että asetuksen mukaisesti televiestintä- ja mobiilisektorille pitää tätä kyseistä direktiiviä sopeuttaa. Ja 11. tammikuuta saatte sitten lainsäädäntöehdotuksemme tähän liittyen. No voiko olla nyt yksi yhtenäinen konekieli ja onko tämä englanti? On olemassa standardisointitoimia. Etsi, Senelec ja niin poispäin. No ensinnäkin pyrin siihen, että teollisuus toimii tässä johtajana. Me, me olemme mukana tässä prosessissa, mutta jos teollisuudessa ei päästä lopputulokseen, niin sitten me pyrimme näitä standardeja esittämään myöskin eurooppalaisen lainsäädännön kautta. Ratkaisevaa kuitenkin on se, että teollisuud- tai tehtaassa koneelta koneelle tämä kieli on standardisoitu, että se on yhtenäinen. Sillä meillä on entistä enemmän teollisuuden aloja, missä yritykset eivät tuota enää yhdessä ainoassa jäsenvaltioissa, vaan missä myöskin koneita vaihdetaan ja tilataan suurempi lukumäärä samoja koneita, esimerkiksi automatisoidussa tuotannossa. Ja tästä syystä standardisointi digitaalisen kielen kohdalla on mielestäni ratkaisevaa. Riippumatta siitä, mikä se standardi on, mutta me tarvitsemme yhden, koska sitten meillä on mahdollisuus, että huomispäivän maailman standardi on eurooppalainen. Sitten nämä foorumit ovat tässä se pohja, jota tarvitsemme. Sekä toukokuussa, kuten myöskin nyt marraskuussa, Budapesti matkalla niin oli ainoastaan tavoitteena olla digitaalikonferenssissa mukana ja pitää siellä puhe. eurooppalaisen Siis eh, Unkarissa on hyvin paljon eurooppalaista teollisuutta, esimerkiksi ranskalaisia yrityksiä tai Audi tai myöskin Bosch. Minä tulen Stuttgartista ja se on Boschin pääpaikka. Ja digitaalinen keskus eh, on Budapestissa. Olin siellä kaksi tuntia, se oli tavoitteeni. Haluan, että nimenomaan Visegrad-maat eh, tunnistavat tämän lisäarvon digitaalialueella, e- eikä euroskeptisyys siellä kasvaisi. Eli nämä maat, Slovakia, Tsekin tasavalta, Unkari, Puola, siellä on hyvin paljon auto lisäarvoa. Ja tästä syystä tämä Connected Cars on ihanteellinen aihe käydä keskustelua paikallisen hallinnon ja teollisuuden kanssa näistä eri hankkeista. Minä valmistelen myöskin rajat ylittävää testikenttää Connected Cars tai Platooning eh, tapahtuu tietyillä alueilla, mutta vain yhdessä jäsenvaltiossa. Oikeastaan me haluamme eh, Etelä-Saksasta Itävallan, Slovakian, Unkarin, Serbian, eh, kautta aina Romaniaan asti, eli viisi kuusi jäsenvaltiota ja yhden, yhden kandidaatin kautta tuoda mukaan tätä televiestintää, saada myöskin standardisointia vakuutuskysymyksiin niin, että tämä autonominen ajaminen tapahtuu rajat ylittävästi, koska mobiliteetti, liikkuminenhan on Euroopan laajuista eikä kansallista. Ja tästä syystä tässä nyt sitten esimerkiksi olin toukokuussa sitten tällaisessa näyttelyssä. Ja nämä olivat ainoastaan ne syyt, miksi lähdin Budapestiin en enää vastaa ydinvoimasta kahteen vuoteen. Uh, Kiitoksia komission jäsenelle. Ikävä kyllä, kollegat. Kukin saa nyt esittää korkeintaan yhden minuutin puheenvuoroja, tai millä 50 sekuntia vain. Edustaja Blanco López seuraavana. gracias, señor presidente. Siempre considerado... Kiitos, puheenjohtaja. Komission jäseniä tulee arvostella heidän tekemänsä työn perusteella, jota he tekevät aihekysymyksissä, sisältökysymyksissä. Kun ajatellaan esimerkiksi matkoja ja sen sellaista, niin toki ne voivat sitten asettaa kyseenalaisen valon työstä suoriutumisen, mutta nyt haluaisin kuulla kuitenkin digitaalisen agendan alalta näkemyksenne siitä, miten voimme käydä sisältökeskustelua tekijän ja teollisista oikeuksista. Miten voimme varmistaa kaiken tämän niin, että sitten voidaan käyttää myös sanktioita operaattoreille. Mistä kollega? Aivan loistavaa ajan käyttää. Jos tämä 50 sekuntia, ehkä vain. Puhun vielä lyhyemminkin, puheenjohtaja. En puhu Budapestin matkasta, koska te sanoitte, että asia tutkitaan, herra komissaari. Missä tahansa demokratiassa, kun te esititte rasistisia huomiota, et olisi pakotettu eroamaan. Kun te olette Saksassa ministerinä, katsotteko te, että tuo tilanne olisi ollut jo teidän kohdallanne juuri tuo? Eh, Kiitoksia kollega. En usko, että Tämä kuuluu tähän jäsenneltyyn vuoropuheluun. Minähän sanoin heti keskustelun aluksi, että jatkamme tätä jäsenneltyä vuoropuhelua tästä annetusta aiheesta. Teidän vastuullanne on päättää vastaatteko. Edustaja Raimon. Danke. Uh, nur kurze Frage, Herr Aivan nyt kysymys komissaarille. Aivan selväksi ei vielä tullut, miten kehitys tulee toteuttamaan, kun te ryhdytte vastaamaan jatkossa budjettikysymyksestä, kuinka tämä siirtymä toteutuu uuden komissaarin ja teidän välillänne. Voitteko tätä hieman palottaa? Äh. Kiitos kollega. Euroopan parlamentin työjärjestyksen sisäinen sääntö on tässä pätevä tämän työjärjestyksen liitteessä tämä sääntö. Voin me tätä teille selittää. Edustaja Maragall. Yo creo, presidente, que estamos, eh, que es... Eh, Puheenjohtaja. Meidän velvollisuutemme ei ole eh, pelkästään esittää kysymyksiä, vaan tämä on myös oikeutemme. Kun nyt komission sen Oettinger on täällä paikalla ja hän vastaa digitaalisesta agendasta, niin meillä on myös velvollisuus ja oikeus ilmaista kantamme, myös huolenaiheemme. Olivatpa sitten kysymykset mitkä tahansa, kunhan ne liittyvät komission jäsenen salkkuun. Katsomme siis, että on aivan välttämätöntä kuulla komission jäsenen selitykset, vastaukset. Toistaiseksi emme ole näitä vastauksia kuulleet tästä Unkarin matkasta jos nyt sitten on niin, että tällainen vierailu ei ollut komission jäsenen ohjelmassa, niin miten hän sitten oli äh, paikalla, kun hän vastaa digitaalisesta agendasta? Eli tästä varmasti vielä haluaisimme lisää vastauksia. Kiitos teille, Boni. Commission. Kiitoksia paljon komission jäsenelle. Haluaisin kiittää teitä teidän erilaisesta työstä, jota olette tehnyt komissaari, joka vastaa digitaali- sisämarkkinoista ja digitaalista kysymyksistä muutenkin. Käsittääksemme nyt äh, infrastruktuuri on se, joka mahdollistaa koko talouden ja yhteiskunnan kehityksen jatkossa. Yksi kysymys ja kaksi pienempää kysymystä. Ensinnäkin, kuinka te haluatte tehdä yhteistyötä jatkossa johtajien, päättäjien kanssa, ihmisten kanssa, jotka vastaavat alue- ja paikallisviranomaisten viranomaisten tasolla toimista. Me halutaan päästä tavoitteeseen, että saada 5G-verkkoja ja infrastruktuuria, jotka ovat kaikkien saatavilla. Tämä on erittäin tarpeellista, jotta voidaan syrjäytymiseltä välttyä maaseudulla varsinkin. Toiseksi, miten teidän nähdäksenne voidaan luoda kannustamia yrityksiä varten? Yrityksestä riippuu, ei pelkästään yleisestä rahoituksesta, kuinka paljon saadaan 5G-verkostoon satsattua. Ja viimeisin kysymys liittyy jäsenvaltioihin. Meillä täytyy olla joitakin päätöksiä, tai joitakin päätöksiä täytyy tehdä samanaikaisesti sen suhteen, miten tehdään jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä. Edustaja Griffin seuraavana, olkaa hyvä. Thank you, Chair, and thank you for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos kommenteista, kun ajatellaan edullista hintaa. Kollega totesi jo, että saatavuus, internetin saatavuus on oltava perusoikeus. Markkinaehdoin tähän ei koskaan päässä, päästä. Olen huolissani siitä, että tässä ikään kuin toimintavaltuudet ovat epäselvät, kuka tekee mitäkin, alueellinen taso, kansallinen taso ja niin edelleen. Mainitsitte yhteyksistä liikennealan. Marraskuussa käsittelemme talven energiapakettia. Energiatehokkuus ja energiatehokkuuden digitalisointi on oleellisen tärkeää kun energiatehokkuustavoitteet nousevat prosentilla, niin sillä voidaan kolme miljoonaa kotia remontoida ja saadaan ihmisiä pois energiaköyhyydestä. Energiaa kulkee paremmin ja rakennukset ovat tehokkaampia. Miten voidaan tehdä yhteistyötä muiden komission jäsenten kanssa, jotta energiaköyhyyttä voidaan helpottaa? Miten voidaan päästä vähän hiilisyyteen ja päästä energiatavoitteisiin unionissa? Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Edustaja Toshinovski seuraavana. Sedo, chtěl bych také poděkovat panu komisaři za... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komission jäsentä siitä, miten paljon energiaa hän on pistänyt digitaalikysymysten eteenpäin viemiseen. Olen yhtä mieltä siitä, mitä hän sanoi, kun hän puhui suurista investoinnista, joita tarvitaan tutkimukseen ja verkkoturvallisuuteen. Uskon, että että julkinen rahoitus on ihan kohdallaan tässä suhteessa. Minulla on kuitenkin pieni kysymys. Te puhuitte standardonista ja IT-alan kielestä. Olen itse toiminut IT-alalla koko elämäni ajan. Ja on, olisi ihana maailma, ihana tilanne, mikäli olisi yksi yhteinen konekieli. Onko sitten Androidi parempi kuin joku muu tänä päivänä? Uskon, että kaikki riippuu käyttöliittymistä. Ne ovat kovin monenlaisia kuin erilaisia keskenään. Olemassa erilaisia koodekseja, wifi, pienimuotoisempia kysymyksiä, mutta juuri tämä kaikki on erittäin tärkeää myöskin hallinnon kannalta ja myöskin toiminnan vapauden kannalta, kuten Berekissä on havaittu. Se on toiminut erittäin ammattimaisesti, erittäin riippumattomasti sen työssä. Kysymyksiä sitten. Onko tämä mitään mielikuvaa siitä, kuinka tämä tulee hoitumaan sitten hallinnollisella tasolla tämä kaikki? Äh, Mr. Butikoffer. Edustaja Butikoffer. Then one minute, please. Ei enempää kuin yksi minuutti, minä pyydän. Oh. Wobei ich schon sagen muss, ich wundere mich, dass... Tietysti puheenjohtaja, kyllä ihmettelen, että yhtäältä tämä valiokunta antaa minulle tehtävän laatia mietinnön teollisuuden digitalisoinnista, mutta toisaalta antaa minulle vain maksimissaan yhden minuutin puheaikaa. Tämä ei kyllä ole hyvä, varsinkin kun pyysin puheenvuoroa varhaisessa vaiheessa. No, nyt sitten yritän tässä esittää kaksi kysymystä, herra Yttinger. Ensinnäkin Saksan teollisuudella on referenssiarkkitehtuuri digitalisoinnin kautta tuottavalle teollisuudelle ja tekee tässä IICn kanssa yhteistyötä, jotta kehitys etenee. Mutta se, mitä ei ole, on eurooppalainen integroitu toimi tätä varten. Mitä te haluatte tehdä, että tilanne muuttuu? Toinen kysymys. Itse yhdessä Kuka ja Ekström-tapausten kohdalla tematisoitte sen kysymyksen, miten voitaisiin pitää huoli siitä, että tietyt eurooppalaisen teollisuuden teknologiset äh, kruununjalokivet eivät, äh, että niitä ei osteta pois meiltä. Mitä te haluatte tehdä käytännön osalta, paitsi esittää kriittisiä kommentteja? Onko olemassa ponnisteluja, anteeksi, äh, virkeeni ei ole vielä päättynyt puheenjohtaja, niin onko ponnisteltu nyt sen eteen, te Äh, myöskin annoitte kollegan puhua 1.45. Minä haluan nyt vähintäänkin puhua 1.25. Onko ponnisteluja nyt sen eteen, että SEFIV-järjestelmä mikrofoni vietiin? Lost three. Teidän kolleganne Javor hukkasi kolme minuuttia puheenkaan, koska hän vähän puhui jostakin muusta kuin mikä kuuluisi tähän rakennetun vuoropuheluun. Hän sen ajan tuhlasi. Mutta terveys on kuitenkin reilu minua kohtaan. Seuraavaksi edustaja Ryby. Kiitoksia komission jäsen ja puheenjohtaja. Minua kiinnostaisi tämä mietintö, joka on käsitteessä. Tämä liittyy roaming ala verkkoveron ajan tukkukauppaan. Roam like at home periaate ja tarkastelulauseke Tämä kaikki osoittaa, että teleliikennealan teollisuus haluaa pitäytyä kansallisten sisäpuolella. Mikäli teleliikenneala pitäytyy kansallisiin rajoihin, silloin meidän täytyy pohtia, kuinka saamme aikaan digitaaliset sisämarkkinat, mikäli teleliikenneala ei halua tällaista ja teleliikenneala käytetään erilaista teknologiaa ja ei haluta mennä rajan yli. Kuinka saada sitten 5G digitaaliset sisämarkkinat toteutumaan niin, että kaikissa jäsenvaltioissa tilanne on sama ja Roam Like at Home tulee toteutumaan digitaalisten palveluiden osalta esimerkiksi. Kuinka tämä saadaan kaikki saman toteutettua? Next question. Kiitoksia. Edustaja Schaffhauser. Très rapidement, merci. Aivan nopeasti, kiitos. En syytä teitä Unkarin matkasta. Se ei sovi tähän tilanteeseen. Komission jäsenenä vaadin teiltä sitä, että olette ennen kaikkea hyvä komission jäsen. Minulla olisi kysymys teille. Miksi eurooppalaisessa pilvessä ei ole käännytty OVH ensin tärkeimmän eurooppalaisen toimijan puoleen? Miksei teknologiassa ole pyritty eurooppalaisuuteen, kun ajatellaan ohjelmistoja ja myöskin laitteita. Ajattelen tässä mikroprosessoreita ja STM. Miksi te ette ole kuunnellut teollisuutta, joka on sataprosenttisesti eurooppalaista näissä pilviasioissa? Tätä en voi ymmärtää. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Edustaja Zorinjo. Eu subscrevo a perplexidade aqui expressa pelo seu comportamento. Kiitoksia puheenjohtaja. Teillä on hyvin monimutkaisia hankalia asioita hoidettavana. On siis teiltäkin kysymyksiä. Nyt on tapahtunut suuria muutoksia. Te puhutte 5G-verkosta ja laadusta ja pääsystä palveluihin, jotta kaikille varmistetaan tasavertainen internetin käyttömahdollisuus ja digitaalisten palveluiden käyttömahdollisuus. Ei pidä rajoittua pelkästään puhumaan teknologiasta, koska teknologia vanhemmin nopeasti pari kysymystä tässä suhteessa. Kuin, minkälainen visio teillä on? Kuinka voitaisiin luoda sellaisia kannustimia, että voisimme olla kilpailukykyisiä erottautua muista, kun on kyse digitaalialasta? Ja entä sitten tämä digitaalinen identiteetti, voisiko se olla osa tätä kysymystä? Ja kun on kyse tarjonnasta ja kysynnästä, kuinka voidaan olla kilpailukykyisenä markkinoilla? Tässä on minun kysymykseni. Viimeinen puhujalistallani on edustaja Sander. Merci. Kiitos komission jäsen. Minäkin haluaisin kiittää teidän myönteisistä toimistanne, joilla näitä digitaalisia sisämarkkinoita luodaan. Juuri ennen kuin tulitte, keskustelimme sähköisestä hallinnosta. Periaatteet tässä toimintaohjelmassa ovat hyvin myönteisiä. Ennen kaikkea ne ovat sitä yrityksille ja kansalaisille ja aivan erityisesti PK-yrityksille. Jotta tämä toimisi komission jäsen yleisellä tasolla digitaalisesti, niin täytyy olla luottamusta. Jotta luottamusta olisi, niin tarvitaan turvallisuutta. Haluaisinkin kysyä teiltä, miten tätä turvallisuutta, millä välineillä voidaan turvallisuutta lisätä? Mainitsitte eh, sertifikaatit ja muut sen kaltaiset. Voitteko kertoa tästä lisää? Puheenjohtajalla ei ole mikrofoni päällä, tulkit eivät kuule. Ask, eh, to Nyt pyydämme, että komission sen vastaa näihin kysymyksiin. Haluaisin selittää vielä kerran Erä Pytikofferille, mikä tilanne oli Tuo teidän purkauksenne on täysin yllättävä. Te olisi pitänyt kysyä tai pyytää herra Javoria antamaan teille ne kolme minuuttia puheaikaa, jota hänellä oli. Niin toista voi nyt esittää kysymyksen. Sitten siis on esittelen ensin puheenvuoron. Niin yleensä tehdään. It's unfair. Se oli siis epäreilu teidän mielestäni. Te, te olette todella epäreilu. Olkaa hyvä. Es wurde zu Beginn äh, unser... Niin, puhuin tästä äh, tekijän oikeudesta. Tässä muut valiokunnat ovat äh, johtoasemassa. Mutta haluaisin nyt kuitenkin kiinnittää ne näihin tekijänoikeuskysymyksiin, sillä tämä luova teollisuus on tärkeä osa eurooppalaista teollisuuttamme ja tämä tekijänoikeusehdotus, joka teillähän on, niin siinä on kyse tasapainosta käyttäjien intressien, esimerkiksi mitä tulee kaikkiin niin elokuvan musiikkiin, kaikkea mitä voidaan sieltä käyttää, voidaan kuulla, lukea ja nähdä. Ja toisaalta sitten, että myöskin tuo luova teollisuus saisi oikeudenmukaisen maksun, oikeudenmukaisen korvauksen esimerkiksi kirjan kirjoittaja, toimittaja, ohjaaja, säveltäjä, muusikko, laulaja, näyttelijä. Tämä liittyy tähän arvokuiluun. Kyse on oikeudenmukaisesta korvauksesta ja myöskin siitä kysymyksistä, mikä rooli mielestämme on laadukkaalla journalismilla. Lehdessä olisin kiitollinen jos te teollisuusvaliokuntana voisitte myöskin puhua tämän luovan teollisuuden kanssa, sillä muuten muut valiokunnat tässä talossa ovat ne, joiden kanssa tästä kävisin keskustelua. No niin, Raimon kysyi, miten tämä muutos tapahtuu. Meillä ei tällä hetkellä vielä Bulgarian jäsenvaltion ehdotusta, että kenen komissiossa pitäisi edustaa Bulgariaa te tiedätte tämän hetkistä poliittisesta tilanteesta Sofiassa. Ja kun näytellään sitä kysymystä, että kenen pitäisi tässä digitaalinen talous ja yhteiskunta, niin täytyy pohtia, millainen profiitti tällä bulgarialaisella ehdokkaalla on. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joista puheenjohtajan täytyy päättää. kun hän on nimennyt kaikki komission jäsenet, ja sitten kun näette heidän poliittisia ja työtasapainoja, niin sitten tämä voidaan järjestää. Olen kuitenkin toimessani joulukuun loppuun asti ja mahdollisesti myöskin sitten tuen sitä seuraavaa henkilöä, kun kyse on digitaalisten sisämarkkinoiden rakennuspalikoista ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Edustaja Boni kysyi, miten jäsenvaltiot ovat tässä mukana. Tällä hetkellä hän politiikassa näen, että neuvosto pitäytyy silloin kommentoimasta silloin, kun kyse on hankkeiden europali, europalisoitumisesta. No, digitaalisen sektorin kohdalla niin sekä jäsenvaltiossa että neuvostossa ja myöskin asiantuntijakomiteossa. Olin eilen pari kertaa neuvostossa, niin siellä digitaalisten standardien ja sääntöjen eurooppalaistumista tuetaan, sillä siellä on havaittu, että digitaalisella sektorilla jokainen jäsenvaltio yksin ei ole riittävän suuri, jotta se voisi pysyä Yhdysvaltain tai tiettyjen Aasian maiden dynamiikan etenemisen mukana. Edustaja Bytikofer esitti myöskin oikeutetun kysymyksen. Olin IICn vuositapaamisessa teollisuus 4.0 SAPin järjestämässä kokouksessa. Ja haluaisin nyt sanoa, että ei ole paljonkaan sellaisia alueita, jossa yhden jäsenvaltioiden teollisuus Euroopassa on edennyt niin paljon kuin teollisuus 4.0, kun esimerkiksi Bitcom ja muut. Joten tässä nyt annan sen neuvon jäsenvaltioille, että he pitäisivät tässä ikään kuin tauon. Ehkäpä teollisuus 4.0 tulee olemaan myöskin maailmanlaajuinen käsite. Itävallassa sanotaan teollisuus 4.0, Itävalta, Italiassa Italia, mutta saksalaisena en haluaisi eurooppalaisoida tätä käsitettä. Tästä syystä puhunkin digitaalisesta teollisuudesta. Mutta se työ, mitä nyt on tehty, on erittäin hyvä, kun ajatellaan koko Euroopan teollisuutta. Ja näin olemme pyrimme integroimaan tämän foorumin tuohon foorumeiden foorumiin. Minä kerroin, että jokin kuukausi sitten me loimme tämän foorumeiden foorumiin. Siellä oli Smart Factory, teollisuus 4.0 ja muita mukana. Ja ne jäsenvaltiot, joilla ei vielä tällaista foorumia ole, ovat hallituksen edustajien muodossa mukana. Tarkoituksena on, kun ajatellaan näitä perustamisia esimerkiksi Unkarissa, Romaniassa ja muualla, niin pyritään siis luomaan näitä kansallisia foorumeita. Puka, Aitström, ARM tai muut ovat esimerkkejä. Kysymyshän kuuluu, että tarvitsemmeko me eurooppalaista ulkotalousoikeutta. Ja tätä asiaa käsitellään neuvostossa. No minä teen seuraavaa. Puolan tuota 1,8 miljardia tutkimukseen. Esimerkiksi robotiikan kohdalla käytämme noin 100, mil, 100 miljoonaa euroa vuodessa. Ja tutkimusalalla me voimme hyväksyä ainoastaan sellaisia yrityksiä kumppaneina, joiden tutkimusstandardit, asiantuntemus ja know-how ovat Euroopassa – kuka on siis johtava osallinen robotiikassa ja tässä yksityisen ja julkisen yhteistyössä niin kauan kuin kehitys tapahtuu Augsburgissa. Ja et, sen täytyy toimia Euroopan tasolla. Eli kun ajatellaan seuraavaa budjettikautta, tuota 2020 jälkeistä aikaa, josta täällä puhutaan varmasti parin vuoden kuluttua, niin meidän täytyisi pitää tästä periaatteesta kiinni. Ja meillä on myöskin vahva kannustin, että yritykset riippumatta siitä, kuka omistaa osakkeet, riippumatta omistajuudesta, tutkimus ja kehitys, jos kumppanuudet ovat tärkeitä Euroopassa, pysyvät edelleenkin Euroopassa ja näin yritys tuo sitten eurooppalaiselle tutkimusperheellemme lisäarvoa. No toinen aihe jos ajatellaan tällaista yleistä paikkaa, jossa voitaisiin löytää näitä välineitä Euroopan tasolla. Muiden komission jäsenten täytyy tästä puhua. Minulla on selkeä näkemys siitä. Me tarvitsemme kyllä tiettyä eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa. Ja meillä pitäisi olla kaksisuuntainen tie, eli me olemme sitä, mitä avoimempia me olemme, sitä avoimempaa on pääsy muille markkinoille – mutta tästä täytyy vielä neuvotella sopivan ajankohdan tullen. No sitten energiatehokkuudesta ja energian kulutuksen vähentämisestä. No, tämä Smart Cities ja Communities. Meillä on tällainen työ Move ja Grow pääosastojen kanssa myöskin Connect pääosasto ja Ena pääosasto ovat mukana ja tässä kumppanuus kaupunkien kanssa kehittelemme sellaisia malleja, jossa pyritään optimoimaan esimerkiksi liikennesektoria ja pyritään löytämään tehokkaita energiaratkaisuja rakennuksiin ja kuitenkin pitämään kiinni samasta elintasosta ja taloudellisesta tuotannosta ja vähentämään kuitenkin energian käyttöä ja varsinkin hiilidioksidipäästöjä pyrimme leikkaamaan. No sitten tämä verkkoverojen tukkukauppa, edustaja Rybik, meillä on aikatauli, kun ensi vuoden kesäkuun 15. olemme saavuttaneet maksujen poistamisen, niin joulukuun 15. mennessä – neuvostossa, parlamentissa meidän täytyy saattaa päätökseen nämä asiat ja myöskin tämä toinen, mutta näis, nämä ovat yhteydessä toisiinsa, eli me saamme kaikkien hyväksynnän ainoastaan pakettiratkaisusta. Me kuulimme viime viikolla sääntelyviranomaisten piiriä, ja nyt sitten on myöskin neuvoston neuvoston komitean täytyy löytää ratkaisu. Ja liittyen tähän fair useen on konkreettinen ongelma myöskin. Esimerkki Latviassa televiestintäpalvelujen maksut ovat vain kuudesosa Irlannin vastaavista maksuista. Jos Irlannin kansalainen sen jälkeen, kun verkkovierailumaksut poistetaan ensi vuoden kesäkuussa toivottavasti, hankki latvialaisen televiestintäoperaattorin SIM-kortin, mutta ei kuitenkaan asu Latviassa, vaan Dublinissa. Ja sitten soittaa Dublinissa tai käyttää somea tai esimerkiksi soittaa Dublinista Lontooseen tai Brysseliin, niin latvialaisen televiestintäoperaattorin pitäisi tukkumarkkinoilla – ostaa nämä viestintäyksiköt paljon kalliimmalla. Ja tämä, jotta voitaisiin välttää tämä väärinkäyttö, lainausmerkiksi väärinkäyttö, ja mahdollisimman epäbyrokraattisesti, ja ilman tätä 90 päivän sääntelyä tai sitä, että rajoitetaan tietojen määrää, niin tämä on nyt se vaikea tehtävä, jota asiantuntijani pyrkivät ratkaisemaan tuolla neuvoston komiteoissa. Sillä selvää on, että jos latvialainen televiestintäoperaattori tekee voittoa, niin sitten latvialaisen edustajan pitäisi neuvostossa vastustaa tätä. Ja tässä eri jäsenvaltiolla on eri intressit. Kuitenkin suhtaudun optimisesti siihen, että ensi vuoden kesäkuun päivämäärästä voidaan pitää kiinni. No, sitten STM, kysymys. Tunnen tämän erittäin hyvin ja haluan sanoa teille, puoli johde ja mikroelektroniikka-aiheesta aloitin viime vuonna tarkistamaan tämän etenemissuunnitelman ja minulla on nyt viisi jäsenvaltiota mukana, Saksa, Ranska, Alankomaat ja kaksi muuta. Itävallan ja Belgian kanssa käyn keskusteluja ja muutama päivä sitten meillä oli teollisuuden kanssa konferenssi. STM korkeudusta oli mukana. Hän kehui meitä ja sanoi, että juuri näin. Tämän kumppanuuden kautta, siis EU, jäsenvaltiot ja teollisuus, näin me onnistumme. Ja ne määrärahat, joita saatoin ottaa Euroopan unionin äh, budjetista, niin ne viisinkertaistettiin ja sitten vielä teollisuuskin on mukana tässä. Ja sitten on vielä Infinion tämän STMn ohella, eli nämä kaksi tärkeää ovat mukana. Ja kun ajatellaan e, kiinalaisia ja muita e, palveluntarjoajia ja että tämä pysyisi hengissä, niin tässä todellakin täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Mutta STM edustaja varmasti vahvistaa sen, että että konferenssi oli hyvin menestyksekäs ja olen hyvin luottavainen. No sitten viimeinen asia. Tämä direktiivi täytyy nyt täytäntöpana jäsenvaltioissa ja se täytyy tehdä nopeasti, sillä kyberturvallisuus on kansalaisten, kun ajatellaan kansalaisten luottamusta pilvipalveluihin, tai kun ajatellaan turvallisuutta, terrori-iskuja tai muita häiriötekijöitä silmällä pitää enää äärimmäisen tärkeää. Joten tässä nyt pyrimme kehittämään eurooppalaisen standardin. Paljon kiitoksia näistä kysymyksistä ja kommenteista. Uh, thank you very much. Uh, uh, we hope... Kiitoksia paljon. Toivon mukaan voimme jälleen kerran tavata teidät tulevaisuudessa kun toimitte varapuheenjohtaja, joka vastaa budjetista ja inhimillisistä resursseista komission ilmoituksen mukaan. Nyt kiitoksia, hyvin paljon kiitoksia teidän tekemästänne työstä ja kaikista saavutuksistanne, joita olette saaneet aikaan digitaalisen talouden ja yhteiskunnan saralla. Ja kiitoksia myöskin toteutusta jäsenystä vuoropuhelusta ITRE-valiokunnan ja teidän välillänne. Kiitoksia paljon tästä kaikesta business would, come to your business? Okay, good. Uh, dear colleagues, uh, we, are, later than we expected to be. Uh, is, Nyt olemme hieman myöhässä aikataulusta. Seuraava aihe on maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen ja poistumien sisältämien vuoteen 2030 ulottuviin EUn ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin. Esittelijä on Marisa Mattias. Hän edustaa QE-ryhmää. Sallin että muistan teitä siitä, että päästöt ja poistumat silloin, kun on kyse maankäytöstä, maankäytömuutoksesta ja metsätaloudesta, ovat tällä hetkellä katettuna kansallisissa velvoitteissa Kioton pöytäkarjassa, mutta ei missään muualla. Kioton pöytäkirja asettaa tiettyjä velvoitteita valtiolle ja EUlle. Niiden täytyy varmistaa, että tämä maankäytön muutos ja metsätalousstrategiat eivät lue lisäpäästöjä. Tavoitteena tällä sektorilla on se, että täytyy edelleenkin saada kehitystä EU-ssa. proposal Olemme saaneet ehdotuksen, jonka tärkeimpänä sisältönä on päättää, kuinka tämä sektori saadaan mukaan EUn ilmastonmuutos- ja energiapuitekehykseen 2021. Kuinka se sinne nivotaan? ITRE-valiokunta tulee laatimaan tästä lausunnon ympäristövaliokunnalle, joka on vastuuvaliokunta. Näin ollen Tähän liittyy monia seikkoja. Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätaloussektori ovat erittäin relevantteja meidän valikuntamme tekemän työn kannalta, kun tarkastelemme maankäytön muutoksen seuraamuksia esimerkiksi maatalouden ja metsätalouden puolella toteutetun energiantuotannon ja biomassan tuotannon osalta, kun tuota energiatalouden teosuudellemme esittelemme. Maria Matias, nyt pyydän, että te avaatte tämän keskustelun. Obrigada, senhor presidente, e obrigada pela introdução que fez. Por... Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä johdannosta. Te jo totesitte aika monta seikkaa, jota minäkin halusin korostaa. Kyseessä on ensimmäinen näkemysten vaihto. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Ja siitä syystä katson, että komission ehdotusta tulee pitää tervetulleena. Aivan niin kuin puheenjohtaja totesi, tämä kysymys on Kioton sopimuksen keskiössä. Euroopan unionin toimintamahdollisuudet ovat rajalliset, mutta kyseessä on eurooppalainen sääntely vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle ja me tarvitsemme todella ratkaisuja. Meidän on myös otettava huomioon se, miten voimme kunnioittaa niitä velvoitteita, joita Pariisin sopimus meille asettaa. Me emme ole tässä vastuuvaliokunta, mutta joka tapauksessa on sellaisia seikkoja, joita tämän valiokunnan lausunnossa tästä täytyy nostaa esille. Mielelläni kuuntelen varjoesittelijöiden kommentteja. Ensinnäkin kun puhumme maankäytöstä, maankäytön muutosta, muutoksesta ja maanviljelyksestä, niin tässä luonnollisesti on tekijöitä, jotka liittyvät kasvihuonekaasupäästöihin. Ja näin ollen nämä kuuluvat tämän valiokunnan alaan. Olen samaa mieltä komission lähestymistavasta ja toivon, että tästä lähestymistavasta pidetään myös kiinni Euroopan parlamentin käsittelyssä. Silloin kun on kyse maankäytöstä ja maankäytön muutoksesta – sekä metsätaloudesta. Meillähän on jo olemassa olevia ohjelmia, niiden ulkopuolellakin toimitaan, eli puhutaan esimerkiksi kiintiöiden muutoksista. Nämä kysymykset ovat sellaisia, että niitä on käsiteltävää erillisinä. Tässä mielessä mielestäni tulee korostaa niitä kysymyksiä, jotka liittyvät energiakysymyksiin, teollisuuteen, liikennealaan. Täytyy pitää myös mielessä, että se muutos, jota tässä ehdotetaan, eli se, että taloutemme olisi vähemmän riippuvainen fossiilisista polttoaineista, ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että päästövähennystavoitteet vaarantuvat. Toinen kommentti, joka kenties ei vaikuta ensinnäkemältä siltä, että se kuuluu tämän valiokunnan alaan, mutta kyllä se sitä kuitenkin on. Nimittäin meidän on otettava huomioon myös äh, maaperän erosio ja myös veden laatu. Tämä ei suoraan tietenkään ole tämän valiokunnan vastuukysymyksiä, jos emme tähän sisällytä myös innovaatioita ja tutkimusta ja kehitystoimintaa. Mutta katson, että tutkimus ja innovaatiot näillä aloilla ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa ja näin ollen on otettava huomioon myös biodiversiteetti ja kaikki ne ulottuvuudet, jotka jo mainitsin. Kolmas kommentti Toki kysymys liittyy kaikkiin valiokuntiin, mutta yleisenä kommenttina täytyy muistaa myös avoimuus. Läpinäkyvyys. Meidän on pohdittava tässäkin työssä avoimuutta, kun ajattelemme esimerkiksi tiedon lähteitä ja sitä, miten tietoa käytetään. Kyse ei ole pelkästään siitä, että varmistamme hyvän tiedon laadun, vaan Kyse on myös siitä, että to- toimimme avoimesti ja tasa-arvoisesti eri jäsenvaltioiden kesken. Tässä ensimmäisessä näkemysten vaihdossa en tietenkään pyrikään siihen, että kaikki aiheita käsitellään tyhjentävästi, vaan ennen kaikkea haluaisin kuunnella muiden poliittisten ryhmien edustajia ja varjoesittelijöitä, jotta saisimme hieman tasaisemman perustan lausunnon laatimiselle. Vielä kerran totean, että kaikki se, mikä liittyy energian, liikennealaan, teollisuuteen, tutkimukseen ja innovointiin, nämä kysymykset kuuluvat äh, meidän prioriteetteihimme. Kiitos. On behalf of EPP Group, Madame Ayuso. Kansanpuolen ryhmän nimissä edustaa Ayuso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias también al... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myöskin esittelijälle hänen sanoistaan. Nyt on kyseessä vasta ensimmäinen keskustelu ja haluaisin vain esittää jotakin huolenaiheitani, jotta ne saadaan tapetille. Ensinnäkin ehdotus linkittyy läheisesti päästökauppajärjestelmään. Ja siihen, kuinka taakka jaetaan valtioiden kesken. Tietystikin on mielekästä, että ehdotuksen on riittävästi joustavuutta, mutta samanaikaisesti näiden kaikkien asioiden täytyy kulkea käsi kädessä. Näitä asioita täytyy tarkastella rinta rinnan. olisi siis tiettyjä sektoreita, jotka kuuluvat päästökauppajärjestelmään ja nämä sektorit liittyvät läheisesti nyt keskustelun aiheena olevaan asiaan. 2021, 2025 aikakaudella minun käsittääkseni päästöt voivat siirtyä jäsenvaltiosta toiseen, taikka yritys voi siirtyä jäsenvaltiosta toiseen vuoden 2026 jälkeen vuoteen 2030 saakka, mikäli on liika päästöjä, ne voidaan siirtää toiseen jäsenvaltioon myöhemmässä vaiheessa. Tämä on vielä kuitenkin avoin oleva kysymys, komissio ei ole vielä siihen lyönyt kantansa lukkoon. Lisäksi tähän liittyy sertifioitujen puutaloustuotteiden, metsätaloustuotteiden kysymys. Periaatteessa tämä on hyvä ajatus. Paperia tämä on kuitenkin erittäin monimutkainen matemaattinen kaava. Esittelijä puhui avoimuudesta, mutta minun kysymykseni on pikemminkin seuraava. Tullaanko laatimaan jonkinlaiset normit, jotka olisivat samat kaikissa jäsenvaltioissa? Tässä kaavassa, jossa on otettu huomioon puu- tai metsätalouden tuotteiden käyttöikä tai elinikä. Tässä on aivan selvää, että hyvinkin pieni muutos saattaa merkittävältä vaikuttaa johtopäätökseen. Päätäpuheenvuoron ihan kohta, puheenjohtaja. Pyydän anteeksi. 280 miljoonaa tonnia rajana tällä hetkellä. Voiko, voiko tuo raja nostaa yllä korkeammaksi? Tässä on kysymys komissiolle. Edustaja Kumpula Naattari, sd ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, I liked very paljon. Ki- Tietysti tämä on tärkeää Itrelle, niin kuin esittelijä sanoi, ja Envi laati sitä lausunnon, mutta kuten aina kun puhumme metsistä, niin puhumme myöskin hyvin monista asioista. Kun puhumme maataloudesta, puhumme hyvin monista muistakin asioista, joten ei ole mahdollista puhua tulevaisuuden innovaatioista tai energiasta tai uusiutuvista energialähteistä ilman, että otetaan huomioon myöskin biotalous. Joten tämä komission ehdotus on mielestäni melko hyvä pohjana, kun meidän täytyy reagoida Pariisin ilmastonmuutosagendaan ja tiedämme, että metsä ja kaikki biomateriaalit voivat toimia myöskin nieluna. Mutta me tiedämme, että kun ajatellaan nielua, niin on parempi, että me pidämme huolen nuoresta metsästä, jota voimme käyttää biomateriaalina, mutta se on parempi nielu, jos se on metsitetty kestävällä tavalla. Ja tätä myöskin Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta sanoivat äh, metsästrategian osalta. Se, että pidetään metsätaloudesta paremmin huolta, antaisi meille enemmän kuitua, ja kuitua voidaan tuottaa ja energiakin siitä tulee, mutta sitä voidaan käyttää innovatiivisiin biotuotteisiin ja voidaan ilmastonmuutosta näin myöskin vähentää. Joten haluan, että valiokuntamme on tulevaisuusorientoitunut. Komission ehdotus katsoo vuosi 1999, meidän pitäisi katsoa eteenpäin. Mitkä ovat ne kannustimet, että pyrimme pitämään huolen maastamme? Ja kaikki nämä laskelmat ovat hyvin vakavia. Ja aikaisemminhan jo puhuimme joustavuudesta, joten haluan korostaa sitä, että tämä on yksi osa maankäyttö, päästökauppa, järjestelmä ja sitten nämä tavoitteet, jokaisella jäsenvaltiolla on, meidän täytyy katsoa koko kuvaa. Mutta tässä pyrimme antamaan kannustamia hyvälle käytölle ja tuotannolle, jossa otetaan huomioon puuraaka-aineet, elinympäristö, ravinto ja nämä nielut ja kaiken sen, mitä metsät voivat tarjota. Kiitoksia arvon kollega. Seuraavaksi alderyhmän nimissä edustaja Perele. Uh, Kiitoksia paljon. Kiitoksia myöskin esittelijälle alustavista sanoista. Ei repestäkään siitäkin, siitä, että tämä työ tulee olemaan merkittävä, kun taistellaan ilmastonmuutosta vastaan, niin kuin me kaikki taistelemme. Yhtälä on tärkeää varmistaa, että me luo sellaista lainsäädäntöä, joka on esteenä tavoitteelle esimerkiksi biotalous, jonka Kumpula Natri mainitsi, taikka sitten metsätaloustuotteet. Me tiedämme hyvin vähän tänä päivänä siitä, mitä kaikkea metsä tuottaa ja miten Tämä korvautuu tänä päivänä. Kemikaalit koostuvat fossiilisista aineista, mutta jatkossa ne saattavat koostua kuiduista ja metsätuolan tuotteista. Esimerkiksi kankaista on tulossa pitkälti sellulosapohjaisia. Se on erittäin ympäristöystävällinen ja veden käytön kannalta hyvä vaihtoehto esimerkiksi puut, puuillalle. On ihan varma, että tämä lainsäädäntö vaikuttaa Euroopassa tilanteeseen, mikäli emme vain estä markkinoita ja mahdollisuuksia luoda työpaikkoja maaseudulle. Tämä saattaa merkittävältä myötä vaikuttaa myöskin talouden edistymiseen Ruotsissa, Suomessa, Itävallassa esimerkiksi. Tämä ei merkittävällä tavalla vaikuttaa julkiseen rahoitukseen. Yhden vuosineljäksen aikana summa oli metsäteollisuuden tuotto oli neljä kertaa enemmän kuin Ruotsin autoteollisuuden tuotto, ja Ruotsin autoteollisuus on kuitenkin suurin teollisuutta. YK ilmastopaneelin neljäs arviointikertomus totesi, että mikäli pitää yllä taikka vähennetään metsien päästöjä ja samaan aikaan tuotetaan yhtä paljon puuta, niin tämä on kaikkein paras keino lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia on tärkeää katsoa myöskin laskelmia. Se, mikäli perustamme laskelmaa, että siten, että pohdimme ympäristövaikutuksia, tarvitsemme tietyt säännöt, jotka otetaan huomioon laskelmissa. Täytyy varmistaa, että näissä otetaan huomioon myöskin se, että metsiä hallinnoidaan eri tavalla eri puolella. Ja laskelmissa ei pidä luoda, laskeminen ei itse pidä olla minään esteenä edistykselle. Tällä hetkellä pyritään uudelleen metsittämään Esimerkiksi joitakin saaria Suomessa, Ruotsissa ja muuallakin on viimeiset 150-200 vuotta jo metsäteollisuus kasvanut tai on kasvanut, koska ja todellakin metsiä on tullut lisää, mutta monilla muilla alueilla metsien, metsäkato on suuri ongelma ja alueelliset erot täytyy ottaa huomioon. Uh, next speaker on behalf... Seuraavaksi vihreiden nimissä puhuu kollega Javor. Thank you, Chair, and thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle hänen tekemästään työstä. Komission ehdotus on tervetullut niin, että LULU-CF-tekijä äh, otetaan huomioon. Yleensä ottaen suhtaudumme komission ehdotukseen myönteisesti. Vielä on kuitenkin parantamisen varaakin. Mainitsen lyhyesti kolme aspektia LULU-CF-asetuksessa, joihin meidän mielestämme tulisi keskittyä. Ensinnäkin kunnianhimon taso. Täytyy varmistaa, että LULUCF-alat osallistuvat EUn kansainvälisiin sitoumuksiin Pariisin sopimuksen mukaisesti. Metsät ovat keskeisessä roolissa, kun ajatellaan ilmastonmuutoksen vastustamista. LULUCF-asetuksen tulisi olla kunnianhimoisempi tässä mielessä, erityisesti kun nähdään metsät kielteisten päästöjen lähteenä. Lainsäädännön on voitava korostaa metsien roolia niin, että ne sitovat hiilidioksidia, jos halutaan pitää lämpötilan nousu alle 1,5 celsiusasteessa. No sitten, vaikkakin komission säännöt ehdottavat parannusta tilinpitosääntöihin, niin siellä on edelleenkin laskelmissa kolme eri mallia. Nämä kolme mallia voivat vaarantaa järjestelmän avoimuuden ja näin voi syntyä myös porsareikiä. Kolmanneksi kestävä biomassan käyttö. On myös hyvin tärkeää, että LULCF-ehdotus kannastaa vain kestävää äh, biomassan käyttöä ilmastoystävällisesti niin, että äh, hiili äh, päästöjä pystytään vähentämään kestävällä tavalla ja toimitaan niin, että kestävän metsänhoidon kautta tuotetaan biopolttoaineita. LULUCF on keskeinen pilari EUn 2030 ilmastopilarissa taakanjaon ja päästökaupan ohella. Näin ollen mielelläni teen läheistä yhteistyötä ITREn kollegoiden esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa, jotta voimme LULUCF-ehdotusta vielä edelleen parantaa. Thank you very much, colleague, uh, from... Kiitoksia paljon kollega, että näistä huomioista. Nyt koeryhmän nimissä Edustaja Kolicek, varapuheenjohtaja. Eh, eh, Kiitos, puheenjohtaja. Minulla on lukuisia käytäntöön liittyviä huomioita. Totta kai hyötyjen laskeminen hiilen talteen oton osalta metsissä on tärkeää. Kuitenkin metsillä on Ruotsissa eri rooli verrattuna Etelä-Italian Espanjaan, kun ajatellaan, että metsien, metsät ovat hyvin erityyppisiä. Suosittelisin sitä, että lasketaan, lasketaan puun määrä, sillä sen me voimme laskea – samalta pohjalta pohjoisessa ja etelässä. Noin 30 vuotta sitten oli pyrkimyksiä parantaa hiilidioksidin tasapainoa uudelleen metsittämisen kautta myöskin Euroopan ulkopuolella. Esimerkiksi Algeriassa siellä oli hyvin suuri hanke uudelleen metsittää Saharan pohjoisosaa Tämä vaikutti myöskin Marokkoon ja Gobin autiomaan eteläosassa kiinalaiset pyrkivät myöskin kehittämään tätä metsittämistä sillä, tämä vaikuttaisi suuriin kaupunkeihin, kuten esimerkiksi Pekingiin ja muihin. Kysymys kuuluu, että missä määrin nämä metsittämishankkeet, sillä ne tapahtuu kaikkialla maailmassa, pitäisi ottaa mukaan tähän mietintöön? Ja sitten vielä yksi kommentti. 70 prosenttia maapallon pintalasta on merta ja Atlantin valtameren keskellä on suuria muovilauttoja. Se on ikään kuin ei kenenkään maata. Tämä on Nämä ovat jätteitä, joita mereen on joutunut jokien kautta. Nämä muovielementit ovat jakautuneet kaikkialle. Niitä on valtamerten pinnoilla ja tuo Atlantin valtameren lautta on suurempi kuin koko Ukraina. Joten meidän pitäisi pohtia rationaalisia ratkaisuja tähän, sillä tämä on todella suuri uhka meidän planeetallemme. Tietysti nämä lautat. Saaret tarkoittavat sitä, että aurinkoa ei saada, joten myöskään valoa ei kehity. Kiitos, edustaja Sean Kelly. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Uh... Kiitos, puheenjohtaja. Yleiset kommentit minua miellyttävät. Me olemme kaikki samassa venessä. Ja kun minulla oli etu edustaa parlamenttia Marrakesissa COP22, on rohkaisevaa kun nyt päästään eteenpäin täytäntöönpanon suhteen, kun ajatellaan Pariisissa annettuja sitoumuksia, jotka sitten toistettiin vielä Marrakeshissa. Viestin on oltava se, että kaikilla talouden aloilla on oma roolinsa. Mitään alaa ei voida vapauttaa vaatimuksista. Metsillä on totta kai valtava rooli. Ne ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja energiakysymyksissä biomassan kautta. Kollegat ovat esittäneet lukuisia kommentteja, joilla korostetaan tärkeitä seikkoja. Ensinnäkin laskelmat ovat hyvin tärkeitä. Laskelmien on oltava oikeanlaisia. Ja sitten kun ajatellaan energiaa, jota saadaan biomassasta, niin yleensä on tyypillistä sanoa, että on hienoa, bla bla bla, mutta täytyy kuitenkin laskea koko taloudellisen toiminnan vaikutukset äh, puun kasvusta, hakkuusta, sen jalostamisen saakka. Niin ikään metsiä tulisi katsoa myös kiertotalouden näkökulmasta, niin että niiden tuottoon perehdytään ja muistetaan myös loppukäyttö viimeisimmissä vaiheissa – Täytyy muistaa myös esimerkiksi kuidun käyttö. Ja loppuun vielä. Tämähän liittyy hyvin pitkälti myös maatalouspolitiikkaan. Kun nyt äh, mas- maatalouspolitiikan uudelleen tarkastelu lähenee, välitarkastelu lähenee, niin pitää olla kunnon kannustimia, joilla rohkaistaan ihmisiä äh, metsittämään esimerkiksi sellaisilla alueilla, jotka ovat äh, tällä hetkellä hukkakäytössä. Kyse on e, e, esimerkiksi sellaisista lihatiloista, jotka toimivat lähestulkoon tappiolla. Ja nyt kuitenkin voitaisiin saada hieman tuottoa ja vastapainoa sillä tavalla, että käännyttäisinkin metsänviljelyyn suuntaan. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu komission maankäytön muutoksesta innovaatiosta vastaava Euroopan komission edustaja. Uh, Kiitoksia paljon. Kiitoksia puheenjohtaja, että annoitte meille tilaisuuden lyhyesti vastata komission puolesta tämän keskustelun. Arvostamme suuresti sitä, että ITRE-valiokunta on tarkastellut tätä kysymystä näin varhaisessa vaiheessa. Toden totta, maankäyttö ja maankäytön muutos ja metsätalous ovat erittäin tärkeä elementti ilmastopolitiikassa. Haluaisin todeta, että tämä asia ei ole täysin uusi. tätä alaa on Kioton pöytäkirjassa jo säännelty. Lisäksi on otettu käyttöön EUn asetus tai päätös vuonna 2013 jonka kautta on saatu otettu ensimmäiset askeleet eteenpäin. Sen osalta, että tämä otettiin mukaan ei ole ilmastopolitiikkaan. Vuonna 2013 pohdittiin laskentaa, laskelmia ja valvontaa ja sitä, kuinka saadaan paremmin tietoa tilanteesta ja missä määrin poistumia on ja miten paljon syntyy päästöjä mistäkin toiminnasta. Tämän valossa sitten on tehty uusi ehdotus. Uudessa ehdotuksessa on mukana velvoitteita jotka ovat nyt jo mukana Kioton pöytäkirjassa. Kyse on vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteista. Tämä sektori LULUCF pitäisi saada mukaan. Se pitäisi nähdä neutraalinen sitten, kun nämä laskelmasäännöt on otettu käyttöön, kun tarkastetaan jäsenvaltioiden päästöjä. Me kannustamme aktiiviseen metsän hoitoon. Aktiivinen metsien hoito on hyödyllistä, se on hyvä asia myöskin ilmaston kannalta, koska tämän kautta voidaan myötä vaikuttaa siihen, että tuotetaan enemmän puuta, joka voi korvata fossiilipohjaisia materiaaleja, joten tässä on selkeästikin monia myönteisiä elementtejä mukana. Muutama konkreettinen kysymys, kuinka puutalouden tuotteet jotka mainitaan meidän ehdotuksessamme. Ihan voi olla hyvinkin myönteistä vaikutusta, miten niihin suhtautua. Olemme tehneet tekemässä ehdotuksia, kuinka ne otettaisiin mukaan ja otettaisiin ne huomioon, kun määritellään näitä poistumia. Mikäli on kyse suhteen käytetystä puusta, hoidetusta metsästä, niin tämä voi vahvistaa hiilipuulia ja tämä on myönteinen asia. Eli viljelyt puu tuot, viljelyiden, viljelyiden puu, metsäalueiden puu, tuotanto ja sen käyttö, se on myönteistä. Ja myöskin yhteys maankäyttöä koskevaan ehdotukseen ja taakanjakoon silloin muusta kuin päästökaupajärjestelmästä. Tämä on uusi elementti ja tässä on joustoa asetukset tämän suhteen. 280 miljoonaa tonnia asetettu katoksi. Olemme mahdollisesti arvioineet tuota määrää myöskin siirryttävää vaikutusta, tai siirryttävän vaikutusarvion yhteydessä. Kolmas elementti, joka täällä esitettiin kysymyksen muodossa, ovat laskelmasäännöt silloin, kun on kyse metsän hoidosta ja metsäviitearvoista. Uskon, että meillä on tässä ainutlaatuinen lähestymistapa, koska erittäin jäsenvaltiot jatkoisivat viitetasojen osalta tulevaisuuden kartoittamista – kauteen 2020 saakka. Nyt on nähty hyviä tuloksia, koska tämä mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat ottaa kunkin jäsenvaltion metsäolosuhteet huomioon. Kiitoksia kommenteista, joita saimme, ja mielin jatkamme yhteistyötä teidän kanssanne myöskin jatkossa. Kiitoksia. On behalf of DG Climate. Kiitoksia tästä huomiosta ilmasto tai ilmastonmuutosasioista vastaavan pääosaston nimissä. Edustaja Matias vielä esitteli omia suosia, olkaa hyvä. Kyllä vain, puheenjohtaja. On täysin selvää, että johdannossani en käsitellyt niitä kaikkia kysymyksiä, jotka ovat tässä yhteydessä tärkeitä, mutta me olemme tietoisia niistä rajoitteista, joita tämä lausunto tuo tullessaan. Mutta tässä kuitenkin otettiin huomioon sellaisia asioita, jotka me haluamme tähän mukaan, jotka ovat meille myöskin tärkeitä. Tärkeitä ovat nimenomaan nämä laskelmat, kiertotalous, kannustimet, kysymykset, jotka liittyivät ilmastonmuutoksen hillintään. Kaiken kaikkiaan tässä oli hyvin mielenkiintoisia mielipiteitä ja suuri osa työstä tehdään sitten tämän ensimmäisen luonnoksen käsittelyn jälkeen ja, ja sitten voidaan ottaa kommentteja myöskin siihen liittyen. Kiitos. Sitten aikataulu. Mietintöluosta käsitellään 22.–23. maaliskuuta. Takara- ja tarkastuksia varten ja äänestys Itressä 11. toukokuuta ja äänestys Envivaliokunnassa, vastuuvalikunnassa siis 22. päivä kesäkuuta. Täysistuntoon tämä menee sitten, kun se menee, siitä ei ole vielä päätetty. Kiitoksia paljon. Nyt sitten viimeinen kohta esityslistalla tänään iltapäivällä tai tänä iltana. Se on valiokunnan tekemästä matkasta Portugalin ja Espanjaan 2-4. marraskuuta 2016. Matkakertomus. Sekä Kyse on kahdesta, kahteen eteläisen Euroopan maahan kohdistuneesta matkasta, johon liittyi ongelmia, mutta myöskin hyviä uutisia sieltä saatiin. Nämä ovat osa Euroopan ymmärrämistä, mistä puhutaan ikään kuin periferiassa. Horisontti 2020 ja täytäntöpanon kertomus, joka liittyy Horisontti 2020 ohjelmaan. Edustaja Kaveson Ruissa keskieurooppalainen valiokuntamme jäsen nyt saa sosialisteista puheenvuoron. Hän oli valtuuskunnan puheenjohtaja. Valtuuskunnan katon matkan teki. Hän voi puhua nyt valiokunnan, valtuuskunnan nimissä ja hän voi sanoa, mitä hän haluaa sanoa tuosta matkasta. Se oli erittäin tärkeä valiokunnan kannalta. Ja pyytäisin, että tulkit pysyvät täällä vielä ehkä viisi minuuttia. Sopiiko? Kaikki kunnosta. Gracias, señor presidente. Bueno, nuestro deseo será que estos países periféricos... Kiitos puheenjohtaja. Kyse on eteläisistä maista, niin sanotuista periferian maista, mutta nämä ovat kuitenkin ohjelman kannalta keskeisiä maita. Matkamme tarkoitus oli perehtyä siihen, millä tavalla näitä maita voitaisiin auttaa, jotka osallistuvat heikommalla tasolla näihin ohjelmiin Horisontti 2020. Tarkoitus oli perehtyä kokemuksiin kentällä, kuunnella ehdotuksia, vinkkejä, joita kenties voitaisiin toteuttaa myöhemmässä vaiheessa. Toinen marraskuuta Lissabonissa tapasimme teknologiainstituutin ja innovaatiokeskuksen edustajia – Tapasimme myös yliopistojen rehtoreita sekä tutkimuslaitosten johtajia eri tiedekunnista. Pääviestinä oli se, että on ongelmia osallistua näihin ohjelmiin, erityisesti silloin kun kyse on yksityisen ja julkisen tahon kumppanuuksista. Meille ehdotettiin, että kenties voitaisiin järjestää pienempiä hankkeita niin, että näissä yhteishankkeissa toistaiseksi on keskittytty liian paljon suuriin yrityksiin ja monikansallisiin yrityksiin. Espanjan viranomaiset totesivat, että tuki arvioinneissa pitäisi olla lisää avoimuutta. Espanjalaiset olivat myös huolissaan siitä, että nyt avustuksia ollaan korvaamassa enemmän lainoilla. Kyse on myös erityyppisistä prioriteeteista, eli tapauskohtaisesti pitäisi perehtyä kysymyksiin ennen kuin päätöksiä tehdään ja ennen kuin korvataan avustuksia lainoilla. Avoimuus luonnollisesti on tarpeen, tästä me kuulimme. Ja luonnollisesti hankkeiden tulee olla laadukkaita ja sellaisia, että arviot toteutetaan asianmukaisesti. Täytyy olla myös palauten mahdollisuus silloin, kun näitä arviointiraportteja laaditaan. Yhteiskunta tieteille ja humanistisille tieteille tulisi tarjota parempia mahdollisuuksia. Tämäkin nousi esille. Haluttiin selkeytystä tähän poikkitieteellisyyteen ja sen mahdollisuuksiin. Humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet äh, täytyisi nostaa tärkeämpään rooliin tulevassa ohjelmassa, vaikkakin horisontti 2020 on huomioitu näiden tieteenalojen erityispiirteet. Ei pidä unohtaa myöskään taloudellisia haasteita lyhyellä aikavälillä, joita näihin kysymyksiin liittyy. Pitäisi myös määritellä selkeämmin rahoituskysymykset. Espanjan viranomaiset pahoittelivat sitä, että rakennerahastojen ja muiden rahastojen väliset yhteydet on varsin heikosti määritelty. Aivan erityisesti korostettiin sitä, että meillä on valtion tukisäännöksiä, jotka tekevät mahdottomaksi toimia niin, että Euroopan rahoitus ja toisaalta horisontti 2020 rahoitus toimisivat yhteensopivasti. Säännöt eivät tätä tässä muodossa mahdollista. Tarvitaan myös suurempaa pk-yritysten osallistumista. Tätäkin kautta yritykset voisivat olla kilpailukykyisempiä. Meillä on horisontti 2020 tiettyjä aloja, joilla nimenomaan nämä äärialueet voivat olla vaikeassa asemassa. Kun ajatellaan huippu tutkimusyksiköiden sijaintia esimerkiksi meritutkimuksen alalta, mehän tapasimme Andalusiassa yliopiston rehtorin, joka nimenomaan yliopiston, joka nimenomaan on erikoistunut tälle alalle. Meillä on tutkimuskeskus, jonka toiminnassa on 14 maata mukana, mukaan luettuna Marokko. Ja tässä me puhumme niin sanotusta sinisestä kasvusta. Tähän liittyy myös paljon sivuhankkeita, pieniä yrityksiä, joita haluttaisiin luoda näiden tutkimuskeskusten tekemän työn pohjalle. Komissio rahoittaa myös näitä yksityisen ja julkisen tahon hankkeita sinisen kasvun alalla, ja tähän tarvittaisiin vielä parannusta. Espanjassa ja Portugalissa on PK-yrityksiä, jotka todella ovat hyvin pieniä, ja on tärkeää, että on sellaisia hankkeita, joihin myös nämä erityisen pienet yritykset voisivat helpommin osallistua. tutkimuksen ja yrityselämän väliset yhteydet niin ikään, tai yhteistoimivuus tärkeätä. On esitetty toiveita, että tämä yhteistyö sujuisi paremmin. Matkamme viimeisenä päivänä Andalusiassa tapasimme myös Andalusian paikallishallinnon edustajia – Tapasimme siellä tiedeyhteisön edustajia, kuuntelimme heidän näkökulmiaan ja ehdotuksiaan, ja he korostivat sitä, että on olemassa ongelma Andalusian viranomaisten näkökulmasta. Tämä myös Portugalin viranomaiset ovat havainneet. Kyse on täydentävyydestä rakennerahastojen rahoituksen kanssa. Tutkimusvaroja alueellinen hallinto korvaa rakennerahasto rahoituksella ja tässä tämä täydentävyyselementti unohtuu, eli täytyy varmistaa rahoituksen täydentävä luonne. Täydentävyys on aivan oleellista ja täytyisikin yhteisön lainsäädäntöä muuttaa niin, että ei voi olla niin, että rahoituslähteitä muutetaan, rahoitusyhdistelmiä muutetaan niin, että tämä täydentävyys sitten unohtuu. Espanjan ja Andalusian yhteiskunnan osallistuminen on aivan hyvällä tasolla, eli yhteiskunta kyllä osallistuu näihin hankkeisiin, mutta Espanjassa ongelmat, jotka oli siellä havaittu, oli, olivat täsmälleen samanlaisia kuin Portugalissa havaitut. Espanjassa on tiettyjä vahvuuksia, jotka mahdollistavat sen, että Espanja voi voimakkaammin osallistua näihin hankkeisiin. Espanjassa on muun muassa kansallinen organismi teknologian alalla, joka toimii jonkinlaisena koordinointipisteenä varsin tehokkaasti. Ja se on mahdollistanut sen, että Espanja osallistuu tehokkaammin verrattuna Portugaliin. Kiitos. Zorinio. Obrigado, presidente. Edustaja Zorinio. Kiitoksia. En mitenkään virallisesti osallistunut tähän matkaan, mutta olen kyllä Itren edustajana vastuussa tästä keskeisestä maasta ja osallistuin näihin kuulemisiin, jotka liittyvät minun maahan, se, Tämä oli hyvin tärkeä kuuleminen. Me saimme hyvin paljon tietoa esimerkiksi horisontti 20-20 osalta, miten sitä voitaisiin parantaa. Kollega Cabeson Ruiz esitti tämän asian jo hyvin perusteellisesti. Mutta haluaisin kuitenkin tässä vielä ottaa kaksi hyvin tärkeää ideaa esiin. Ensinnäkin näiden eri, erilaisten asioiden rahoittaminen. Ja on tärkeää tehdä, totta kai pitää kiinni tästä perustutkimuksesta – ja tässä täytyy myöskin viestiä, tapahtua enemmän viestintää tuloksiin liittyen ja myöskin yhteiskunnan täytyy saada enemmän näistä tuloksista. Totta kai hankkeet, joita edelleenkin kehitetään, nämä kärkihankkeet ovat tärkeitä, mutta meidän täytyy rahoittaa myöskin sellaisia hankkeita, jotka ovat lähtökuopissa, varsinkin nyt kun olemme tällaisessa tieteellisessä muutos vaiheessa. Me tarvitsemme sellaisia hankkeita, jotka luovat perustaa. Me emme voi ajatella ainoastaan tuloksia, vaan meidän täytyy tässä myös ottaa hienoinen riski ja valita sellaisia hankkeita, jotka toivottavasti tulevaisuudessa sitten tuottavat tulosta. Emme saa soveltaa tällaista suljettua kastijärjestelmää. No sitten vielä Toinen täsmennys siihen, mitä Soledat äh, jo totesi, on tärkeää, että myöskin vahvistettua yhteistyötä laajennetaan, että äh, kansalliset rahastot ja eurooppalaiset varat otetaan mukaan. Äh, esim- meillä on esimerkiksi tämä välimeri, säätiö, Prima, nimeltään ja se on hyvin tärkeää. Se on hyvä esimerkki vahvistetusta yhteistyöstä, mutta sääntöjen täytyy myöskin mahdollistaa tämä. Näin me voimme asettaa painopistealueita ja todellakin saada aikaiseksi lisäarvoa. Ja tästä syystä tämä kuuleminen oli tärkeää. Nyt meillä on parempia välineitä, jotta voimme näitä ongelmia sitten ratkaista, jotka, joita tähän ohjelmaan liittyy. Uh, Prima, project of research and innovation in... Tutkimus ja Innovaatiot äh, ovat tärkeitä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle, joka kertoikin tästä matkasta. En itse päässyt kaikkiin kokouksiin matkalla, matkan aikana, koska toimin puheenjohtajana parlamentin toisessa valtuuskunnassa mutta pidän kuitenkin hyvänä juuri saattua matkakuvausta. Tässä mainittiin monia huolenaiheita, jotka edellisenkin parlamenttikauden aikana tulivat esiin, kun valmisteltiin Horisontti 2020 esitystä. Täällä mainittiin jotakin erittäin merkittäviä seikkoja. Jotkut kaikkein vaikeimmista seikoista liittyvät Horisontti 20-hankkeen suunnitteluun ovat edelleenkin asioita, joista kenkä purestaa. Ja nyt ohjelma on kuitenkin jo puolivälissä. Nyt on kenties aika katsoa taaksepäin ja katsoa, mitä on saatu aikaan. Ja täytyy varmistaa, että täydentävyyttä saadaan hankkeiden välille, kun on kyse Horisontti 2020 hankkeesta ja alueiden välisestä yhteistyöstä niin ikään. On tärkeää, että asioita selvennetään, kun on kyse räätälöittävästä yhteistyöstä hankkeiden toteuttamisessa. Täydentävyyttä ei pidä pitää yksinkertaisesti sinä, sit sellaisena asiana, että rahaa vaan jaetaan ja jaetaan 50-50, vaan täydellisyyden täytyy olla todellakin täydentävää. Ja kun tarkastetaan, miten yritykset ovat mukana toteuttamassa hankkeita, niin valitettavasti kyllä kaikki varat eivät mene pk-yritykselle suinkaan. Tämä on kuitenkin erittäin tärkeää, kun tarkastellaan Euroopan talouden ja teollisuuden peruskudosta. Pk-yritys on merkittävä asema. On erittäin tärkeää, että täydentävyyttä todellakin saadaan aikaan ja myöskin lähentymistä. Ja tämä tuli niiden, kun kuulin tämän matkakertomuksen vierailusta Portugaliin. Mietitään myöskin varovaisia että kun rahaa jaetaan, niin rahat eivät aina mene samoille suurille yrityksille. PK-yritykset ovat tärkeitä. Ja vielä ihan viimeinen huomio. Olemme kuulleet monenkin kertomuksia, joka liittyy Horisontti 2020-ohjelman toteutukseen. Näissä kertomuksissa on kerrottu hyvin paljon säännöistä ja osallistumissäännöistä. Esitteli esitti tärkeän huomion tässä suhteessa. Yksi asia täytyy saada muuttumaan. Osallistumissäännöt 2020 ohjelman yhteydessä – sinun sääntöjä instituutioita ja yliopistoja varten, mutta ei samoja sääntöjä suuria yrityksiä varten. Uskon, että tämä on erittäin herkkä kysymys, joka täytyy hoitaa kuntoon osallistumissäännöt ja se, kuinka sitä sovelletaan eri yrityksiin ja instituutioihin, ne täytyy selventää. Hyvät naiset ja herrat, se oli viimeinen asia esityslistallamme. Huomispäivänä kello yhdeksältä järjestetään koordinaattoreiden kokous ja sitten kello kymmenestä eteenpäin äänestetään täällä ITRE-valiokunnassa. Kiitoksia paljon, että olette niin kärsivällisiä.